colleagues. Kollegat, hyvää huomenta. Aloitetaanpa kokouksemme. Muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin toivottaisin tervetulleeksi uuden jäsenen, herra Sander Lutzin ECR-ryhmästä. Hän korvaa John van Bobertentiltin. Kuten tiedätte, hänestä hän tuli valtiovarainministeri Belgiassa. Tervetuloa Sander. 2015 kalenteriluonnoksen hyväksymisen jälkeen 13. lokakuuta voidaan todeta, että, että löydätte kokouslistan valiokunnan verkkosivulta. Ja sitten koordinaattoreiden päätöksiä vielä ensinnäkin SRM johtokunnan päätös, että järjestetään kuulemiset ehdotuksen mukaan ja lainsäädännön mukaan. Ja jäsenet saavat aikataulusta tiedon kuulemisista aikanaan. Ja sitten mietintönimitykset, koordinaatio kansanpuolueelle, komission rooli kansainvälisen sääntelyinstituutioissa ALDE-ryhmälle vaikutusten arviointi rahoituspalveluista kansanpuolueelle ja INI-mietintö SD-ryhmälle ja vastuuvapauslausunto Esasista. Puheenjohtajisto hoitaa sen. Lisäksi vielä nimitysmenettelyssä koordinaattorit sopivat, että järjestetään kuuleminen ehdokkaiden kanssa liittyen neuvontavaan tilastokomiteaan. Lopuksi talouden ohjausjärjestelmästä koordinaattorit sopivat, että järjestetään keskustelua komission ja sen Moskovisiin kanssa 24. marraskuuta Strasburgissa – Voidaan keskustella jäsenten suunnitelmista talousarvioesityksen tiimoilta. Oh. One point as we cancel, but okay, we move to... No niin, yksi asia olikin hoidettu sitten kohta seitsemän esityslistalla. toimintamme äänestykseen. päätöslauselma ei ai nyt toimii. Palataan vielä viimeisen ilmoitukseen. Se liittyy e-kokoustoimintaan. Me kuulemme tästä alustuksen ihan lyhyesti. internet palvelusta kerrotaan e-meeting ja e-committin osalta. Thank you very much, Chair, and uh, thank you to present e-meeting. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minulla on ilo ja kunnia esitellä teille tämä e-meeting-järjestelmä. Kyse on sovelluksesta, joka tarjoaa sähköisessä muodossa valiokunta-asiakirjat, eli tällä korvataan paperiasiakirjat, jotka teillä on ollut tähän mennessä käytettävissä. Ne, ne ovat edelleen käytettävissä, mutta kyse on kuitenkin sähköisestä järjestelmästä ja näin se tarjoaa muitakin muutakin hyötyä suhteessa siihen, mitä olisi tarjolla, kun pelkät paperiasiakirjat olisivat käytettävissä. Me näytämme, miten e-meeting-järjestelmä toimii ja näytämme, mitä hyötyä tästä järjestelmästä on. Koska aika on kortilla, niin mennäänpä suoraan tähän demoon ja tämän hoitaa kollegani. Hyvää huomenta. Eli tämä on nettipohjainen järjestelmä, eli meidän ei tarvitse asentaa mitään sovelluksia ja sen pitäisi toimia kaikilla laitteilla. Ja minä käytän tänään iPadia, mutta se toimii kaikilla muillakin tableteilla. Sovellus löytyy helposti menemällä parlamentin virallisille verkkosivuille – sovellus on käytettävissä ainoastaan henkilökunnan toimesta. Eli tänne laitetaan käyttäjätunnukset ja salasana. Kun on kirjauduttu sisään, niin tästä päästään suoraan e sivustolle Ja täältä pääsette minkä tahansa valiokunnan kokoussivuille. Eli tämä on kolmivaiheinen järjestelmä. Klikkaan tästä Start. Eli tämä toimii langattomassa verkossa, mutta myöskin parlamenttitilojen ulkopuolella. Tältä vasemmalta voin valita käytettävän kielen ja minkä tahansa valiokunnan Mennäänpä tämänpäiväisen valiokunnan kokoukseen. Ja tässä näytetään aina päivitetyt asiakirjat ja esityslistat, luonnokset, eli voimme katsoa vanhojakin kokouksia ja tulevia, mikäli ne ovat täällä jo syötettyinä. Tässä näette esityslistan. Sitä kautta löytyy sitten kaikki tarvittavat tiedot. Ennen nämä on tulostettu, nyt ne ovat sähköisessä muodossa käytettävissä. Ne Täältä löytyy esityslista kaikilla käytettävissä olevilla kielillä. Järjestelmä sitten avaa tämän toivot, halutun asiakirjan viimeisimmän version. Ja se ladataan paikallisesti, eli se tarkoittaa sitä, että kyse on tarjolla tällä kyseisellä lataukseen käytettävällä asiakirjalla. Tässä näkyy esityslista. Tietenkin voin avata se myöskin jollain muulla sovelluksella. Tämä on mielenkiintoinen seikka, sillä voin käyttää tässä esimerkiksi tällaisia korostuskeinoja. Voin lisätä tänne kommentteja. Ja perinteisesti olen joutunut sitten kirjaamaan nämä lisäykset paperille. Ja sitten voin tämän muokkaamani asiakirjan lähettämään jollekin kollegalle. Ja tämä e-meeting toimii aina. Ja voitte katsoa myöskin vanhoja viime vuoden kokousasiakirjoja. Ja kollegani näyttää sitten, miten e-committee-järjestelmä toimii. Yes, good morning. Just a very few words on e-committee. And... Hyvää huomenta. Muutama sana e-committeeista ja siitä, mitä tavalla se toimii delegoitujen säännösten ja täytäntöpanosäännösten kanssa. E-committee-sivulla näette tämän sivuston ja sitten painatte tuolta alhaalta kohdasta Econ Workspace. Sen jälkeen täytyy kirjautua sisään uudelleen, sillä Nämä nettisivut ovat käytettävissä vain Ekonin jäsenille ja avustajille. Kirjoitatte siihen tavalliset käyttäjätunnuksenne ja salasananne ja sen jälkeen pääsette uudelle sivustolle, joka koskee delegoitujen säännösten ja täytäntöpanon säännösten valvontaa. Siinä on neljä eri osiota. Ensinnäkin johdanto siihen, mistä tässä on kysymys. Tämä Sivusto on luotu syyskuussa ja tavoitteena on tähän tallentaa kaikki teknisiä standardeja, delegoituja säännöksiä ja muita koskeva tieto, jota teille on jaettu sähköpostin avulla. Eli kaikki keskitetysti tähän yhteen sivustoon ainakin tällä hetkellä. Sitten näette täällä tämänhetkiset käynnissä olevat asiat, eli ne, joita on Ekon jäsenille tai neuvotteluryhmälle jaettu, jossa on sisäiset määräajat kommenttien esittämiselle joko komissiolle tai yhdelle valvontaviranomaiselle. Näette myös kyseisen asian, minkä tyyppinen menettely on kyseessä ja saatte useimmat asiakirjat sitä kautta jo oikealta näette sen sähköpostin, jolla nämä tiedot on teille lähetetty. Eli kaikki määräajat löytyvät tästä taulukosta. Kolmanneksi yleisluontoista tietoa tuolta oikeasta ylänurkasta, varsinkin Ekonin suuntaviivat, se millä tavalla me suhtaudumme delegoituihin säännöksiin ja täytäntöpanosäännöksiin – ja erittäin tärkeää on myös katsoa sitä, että meillä on kaksi yleiskatsausta, yksi sihteeristön ja komission yksikön tuottama toinen taulukko kaikista niistä menettelyistä, joita voidaan nyt odottaa tulevan. Lopuksi on luotu erilaisia kansioita, jotka löytyvät siis täältä oikealta. Yksi kansio jokaista direktiiviä tai asetusta kohti. Esimerkkinä esimerkiksi MIFID. Kun painatte siitä, niin saatte ne asiakirjat, jotka sihteeristä on saanut, jotka teille on jaettu sen jälkeen, kun tämä sivusto on käynyt Siis Yksi on esimerkiksi ESMA-neuvottelut syyskuun lopussa ja kun painatte tuota dokumenttinäppäintä, niin näette mistä on kysymys. Tavoite on siis käynnissä. Nettisivustoa kehitellään edestään, ne niin otamme kommentteja ja huomioon ja pyrimme parantamaan tätä mahdollisimman hyväksi. Jos teillä on kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä sihteeristöön ja yritämme sitten auttaa sitä kautta. Thank you. Thank you. Congratulations. Kiitos. Erittäin hyödyllinen väline siis. Kaikki kollegat käyttänevät näitä uusia sähköisiä välineitä paperin säästämiseksi ja työn tehostamiseksi. Eli nyt kohtaan seitsemän esityslistalla. Toimitamme äänestyksen. siitä, että mitä 105 artikla työjärjestyksessä antaa mahdollisuuden parlamentille – kertoa oikeudesta käyttää kolme kuukautta vastalausen esittämiseksi delegoidulle säädökselle. Me ehdotamme, että otamme kantaa vain hyvin rajoitettuun delegoitun säädöksen, joka liittyy SRM, ei rahastoon sinällä, tämä koskee vain johtokuntaa Tämä liittyy tilapäisen järjestelmään, joka liittyy panoksiin vain väliaikaisesti. Eli tämä täytyy nyt täytäntöpanna mahdollisimman nopeasti, eikä se ole mitenkään ristiriinainkaan. Ja käytännön syystä komissio on pyytänyt, että ei vastusteta tätä. Ja meidän täytyy päätöslauselma esitys hyväksyä suostumus olla vastustamatta delegoitua säädöstä ja se toimitetaan eteenpäin ja myös täysistunnossa täytyy ilmoittaa 24 tuntia. Annetaan aikaa, eli kuka vastustaa ja sitten se äänestetään täysistunnossa ja sitten päätetään olla vastustamatta. Näin delegoitu säännös voi tulla voimaan. Äänestyskortit valmiiksi, koska suoritamme loppuäänestyksen sähköisesti. Ensinnäkin kohtia, kappaleiden viitteitä ja johdatuskappaleet, jos sopii niin yhtenä ryhmänä, eli kuka vastustaa, että äänestetään yhtenä ryhmänä, eli yhtenä ryhmänä ensimmäinen ryhmä ja sitten sähköinen äänestys. Sopiiko kaikille? Selvä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja testaamme ensin koneäänestyksen. Testiäänestys siis, äänestys alkaa testiäänestyksessä. Kaksi SD-läistä, kolme liikaa. Kaksi, yksi liikaa SD-läisiä. Yksi SD-läinen vähemmän, edelleen yksi liikaa SD-ryhmä. Voisiko yksi SD-ryhmäläinen, jos on varajäsen ottaa kortin pois, on no niin selvä äänestys päättyy. Ja nyt varsinainen äänestys. Eli me äänestämme suosituksesta olla vastustamatta delegoitua säädöstä 8. lokakuuta 2014, joka liittyy väliaikaisen järjestelmän hallintomenojen kattamiseksi hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä. Siis äänestys alkaa ja päättyy. Päätöslauselmaesitys on hyväksytty. Kiitos. Sitten menemme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Erittäin tähdellinen aihe. eu luottolaitosten häiriön sieto kykyä parantavat rakennetoimet, rakenneuudistukset pankeissa. Ja kuten tiedätte, komissio on tehnyt ehdotuksensa jo viime kauden loppumetreillä. Keskustelu alkaa kuitenkin vasta nyt. Esittelijä on Gunnar Högmark, joka saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä mahdollisuudesta esitellä muutamia ajatuksia keskustelun pohjaksi siihen liittyen, miten tätä lainsäädäntötekstiä tulisi jatkossa käsitellä. Mielenkiinnolla jatkan keskusteluja varjoesittelijöiden ja tietenkin muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Tarkoituksena on esittää 18. joulukuuta luonnos näin varmistetaan, että joulut pyhät ovat mieluisat. Muutamia kommentteja lähtökohtaan. Elämme vuotta 2014, emme enää vuotta 2009. Silloin elimme vakavaa kriisiä makrotaloudellisista ja epävakaudellisista seikoista johtuen ja siitä syystä, että aikanaan lainsäädäntöä ei ollut tarjolla rahoitusjärjestelmän vakauden takaamiseksi. Ja minä uskon, että tämä on tärkeä huomio, sillä vuodesta 2009 vuoteen 2014 tänä aikana olemme saaneet paljon aikaiseksi. Tiedän, että asiasta voi olla eri mieltä, mutta nyt on paljon lainsäädäntöä tarjolla. Jotkut sanovat, että liikaa, toiset taas pitävät sitä vähäisenä, mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa, että sääntely on olemassa. Eli rahoitussektori on muuttunut, finanssiala on muuttunut. En lähde nyt luettelemaan näitä kaikkia yksityiskohtia. Meillä on MIFIT ja CRD4, DGS, SRM ja SSM ja ties mitä tarjolla. EBRkin löytyy, valvontaviranomaisia on. Siis aivan täysin uusi rakenne on luotu joka ei vielä ole päässyt kunnolla toimimaan, koska se on ihan uusi. Mitä valvontaan tulee ja sitten yhteiseen sääntökirjaan, SRM ja SSM on olemassa. Niin, nyt alkavat jo lyhenteet loppua, mutta BRRD, eli direktiivi, joka liittyy pankkien elvyttämiseen, se on erittäin keskeisellä sijalla – Eli tämä osoittaa, että tilanne on nyt aivan toisenlainen kuin vuonna 2009. Ja toinen seikka on se, että vuodesta 2009 suurin muutos Euroopan talouden alalla, mikä on tärkeää huomioida lähtökohtaisesti, on se, uskokaa tälkää, eli muutokset alijäämän ja velkataakan osalta ja yksityisen investointien määrän lasku. Jos lähdetään piirtämään janaa, joka kuvaa vanhoja aikoja ja nykyistä aikaa, niin 900 miljardia euroa tällä hetkellä puuttuu investointipuolelta. 900 miljardia. Komission puheenjohtaja Juncker tästä johtuen on ottanut kolmen vuoden hankkeeksi tämän 300 miljardin investointipaketin, mutta silti meiltä puuttuu 900 miljardia euroa Euroopan unionista. Ja tässä yhteydessä kannattaa muistaa myöskin se, että muualla on päästy kasvun tielle Aasiassa, Yhdysvalloissa ja muualla. Ja toivoisin, että tämän alirahoituksen kautta meille tarjoutuisi mahdollisuus kilpailukyvyn ja kasvun aikaansaamiseksi. Jos emme pääse eteenpäin, niin tästä voi syntyä aivan uusi talouskriisi, sillä jos emme pääse investoimaan niin silloin emme myöskään voi tarjota rahoitussektorille riittävää vakautta. Ja me kaikki tiedämme sen, että rahoituskriisi syntyy silloin, kun omaisuuseriä ei ole tarjolla. Eli niitä me todellakin tarvitsemme. Se on sanomattakin selvä, mutta sanonpahan sen kuitenkin. Ja jos omaisuuseriä ei ole tarjolla, niin silloin emme saa minkälaista vakautta aikaiseksi. Ja nämä ovat mielestäni kaksi tärkeää seikkaa näin lähtökohtaisesti. Ja sitten vielä keskustelu pääoma markkinaunionista. Sellaista kaipaamme, sillä juuri, juuri tämä alirahoitus liittyy tähän kriisiin. Eli meidän on saatava likviditeettiä aikaiseksi kaikkialla Euroopassa varmistaa, että meillä on olemassa investointitoimintaa unionin alueella. Ja tältä pohjalta olen katsonut pankkialan lainsäädäntöuudistusta. Eli erittäin tärkeää on se, että me pyrimme saamaan aikaiseksi todelliset eurooppalaiset pääomamarkkinat. Ja nämä niin sanotut universaalit pankit tekevät näin. Meillä on olemassa yhteinen sääntökirja, mutta Toivottavasti kaikkialla markkinoilla jatkossa voidaan nauttia näistä investointitoimista ja pääomista. Kokemamme kriisi on liittynyt lähintä kiinteistömarkkinoihin ja vähittäiskauppaan. Kuten Liikasen kertomuksesta käy ilmi, niin universaaliset pankit eivät ole sinänsä se ongelma. Tietenkin asiaa voidaan tarkastella toisellakin tavalla. Kun katsotaan esimerkiksi Kyproksen suuntaan, niin olisi ollut hyvä, jos tällaisia universaaleja pankkeja olisi ollut käytössä, jos muuta pilaria ei ole, ole, olisi ollut olemassa, niin silloin koko järjestelmä olisi romahtanut. Eli kaikki olisi ollut talletteen harteilla. Heiltä olisi rahat pitänyt ottaa, mutta näin pääsenkin pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiiviin. Siinä lähdetään siitä olettamuksesta, että pankeilla on riittävästi varoja käytettävissä silloin, kun ongelmia ilmenee, eli silloin ei tarvitse turvautua veronmaksajien kukkaroon. Eli ei voida sanoa, että universaalit pankit aiheuttavat tämän ongelman. En halua sillä lähteä mistään muusta liikenteelle kuin riskiperustaisesta lähtökohdasta. Eli jos universaalipankit aiheuttavat meille ongelmia tai muita, joita ei ole voitu huomioida esimerkiksi CRD4 tai MIFIDissä, niin silloin tämä uusi tukipilari antaa meille tämän turvan. Meidän täytyy varmistaa, että pankkien elvytys- ja kriisinratkaisu direktiivi nauttii kaikkien luottamusta. Tämä on todellakin tarpeen, sillä jos pankki ajautuu vaikeuksiin ja elvytyspaketin 8 prosentin kynnysarvo vaikuttaa vain ainoastaan tallettajien tilanteeseen, niin tuskinpa kovin moni hallitus on valmis toimimaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti, eli BRRDn määräysten mukaisesti. Kyllä Lontoossa, Berliinissä, ties missä ihmiset nousevat vastarintaan, ja minä en usko, että silloin hallitukset uskaltaisivat sanoa, että näin se vain menee. Joten olisi hyvä saada aikaisem, aikaiseksi laaja-alaisempi pankkisektori, joka antaa myöskin mahdollisuuden likviditeetille, riippumatta siitä, että onko kyse pelkästään vähittäispankkitoiminnasta vai jostain muusta. Mutta meidän on lähdettävä aina liikkeelle riskeistä, mutta kuten komissio ehdottaa, niin tämän pitäisi olla lähtökohtana. Me tarvitsemme joka tapauksessa aina riskilähtöisen lähestymistavan. BRRD-lainsäädäntöä tulisi käyttää, eli jäsenvaltioilla on mahdollisuus keskustella pankin kanssa ja ilmoittaa, että teitä ei voida pela- pelastaa, joten teidän on muutettava pankkitoimintamallia. Eli näinhän BRRD sanotaan. Eli tätä lainsäädäntöhanketta täytyy ajaa eteenpäin, jotta kaikin keinoin edessä olevia riskejä voitaisiin minimoida. Meidän täytyy katsoa, mitä lainsäädäntö on jo tar- tarjolla ja minkälaisia valvontatoimia on tarjolla. Ja meidän täytyy muistaa, että me tarvitsemme toimintakykyisen pankkisektorin kaikkialla Euroopan unionin alueella rahan, rahoituksen, varmistamiseksi. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy aina nähdä olemassa oleva lainsäädäntö. Ja yhteinen sääntökirja tarjoaa meille mahdollisuuden taistella tätä alirahoitusta vastaan ja yrittää päästä kasvun ja investoinnin tielle. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle alustuksesta. Hänellä on selkeä kanta nyt on mielenkiintoista käydä keskustelua ensimmäisenä. Jakob von Weizsäcker, varjosittelijä. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia vain tästä erittäin vaikuttavasta alustuksesta. Mielestäni olette aivan oikeassa siinä, että meidän tulee katsoa tätä lainsäädäntöä tässä valiokunnassa kehitellyn lainsäädännön valossa. Siis sen, jota on kehitetty viimeisen muutaman vuoden aikana. Tämä on osa, tämä on osa sitä ja se, mitä EKP on tehnyt, on selkeästi osoittanut, että vaikka lisärahoitusta vaadittiin vain muutaman pankin kohdalla, eikä mitenkään laajamittaisesti, suuren stressitestin jälkeen, niin meillä on edelleen vakavia ongelmia Euroopan pankkijärjestelmissä. Ja yksi niistä syistä, aivan kuten oikein totesitte, on se, että muut maailman osat kehittyvät dynaamisemmin kuin eurovyöhyke. Ja se johtuu varsinkin siitä, että emme ole kyenneet pankkijärjestelmämme ongelmia kaikkia ratkomaan. Ja varsinkin tärkeä osa tätä kysymystä, johon halusin kiinnittää huomioon, ne ovat nämä alhaiset vivutustasot. Mitä se ilmaisee? Se ilmaisee sen, että erittäin, äh, olemme erittäin riippuvaisia edelleenkin riskipohjaisista kriteereistä. Ja jos joudutaan täpärän paikkaan, niin meillä joutuu, me joudumme kantamaan huomattavasti suurempia riskejä. Jos meillä on vivutustasona 3 prosenttia, niin mallissa tarvitaan vain pieniä virheitä ja suuri pankkikriisi on jälleen palannut. Tämä huolettaa minua erityisesti siitä syystä, että mallissa tehdyt virheet, jotka löytyvät siis tämänhetkistä järjestelmästä, niin ne halutaan ottaa mukaan tähän pankkirakenneuudistukseen. Ja minun mielestäni meidän motivaatiomme olla mukana tässä työssä on nimenomaan päinvastainen. Me haluamme, että pankkijärjestelmämme on vastustuskykyisempi, varsinkin suhteessa näihin malleihin, harkintavaltaan ja päätöksiin, joita valvojat yhdessä hallitusten kanssa tekevät. Ja poliittisen paineen ne ovat jatkuvasti sen suhteen, että pankkeja tulisi pelastaa. Tässä yhteydessä mielestäni tämä lainsäädäntö olisi erittäin tärkeässä asemassa, enkä ole edes varma siitä, että joissain kohdissa menisi edes riittävän pitkälle. Anna sitä kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen koskee sitä, että meillä on tietty toimintakiellot käytössä, jos katsotaan tämänhetkistä luonnosta. Ja varsinkin sitä, että oman lukuun käyttävä kauppa on kielletty ja se, että lainataan vivutetuille varjopankeille. Minun mielestäni meidän kannattaa oppia tehdyistä virheistä ja tärkeä kriisi, jos tällä on ollut merkitystä, ei ollut viimeaikainen, vaan pääomahallintakriisi, jolloin saattoi pohtia sitä, miksi ongelmia kyetty ratkaisemaan itse. Ja miksi Fed puuttui niihin? Yksi syystä oli se, että esimerkiksi Citigroupin kaltaiset suuret pankit toimivat valtavalla skaalalla ja pelkästään tällaisen luototussuhteen voimasta tilanne muuttui siksi, mikä se oli. Eli Tämä osoittaa sen, että yleispankit eivät voi olla mukana näissä rahoituksissa, eivätkä ne voivat myöskään olla luotottamassa laajapohjaisesti, mikä ei ole niin tärkeää taloudelle, kuten varmasti olette samaa mieltä. Eli se voitaisiin selkeästi liittää tähän lainsäädäntöön. Ja toinen kohta, enkä nyt aio tätä koko luettelua niin käydä läpi, mutta toinen kohta, joka mielestäni on tärkeä, on harkintavaltaan liittyvä kysymys. Tämänhetkisessä lainsäädännössä meillä on paljon eri tasoista harkintavaltaa, mutta emme erittäin spesifisti ole määritelleet sitä, mitkä ovat ne indikaattorit, joilla riskejä mitataan. Ja EBA tekee sen, sen pohjalta sitten komissio esittää ehdotuksen siitä, millä tavalla näitä menettelyitä tulisi tulkita. Se tapahtuu myös sitten pankin valvonnan harkintavalan pohjalta, kun tehdään näitä päätöksiä. Enkä ole varma siitä. Niin, ja sitten tietysti käydään neuvotteluprosessi pankkien ja valvontojen viranomaisten välillä sen suhteen, että onko tilanne kunnossa. EBA-komissio ja valvonta, valvojat, vaikka kaikki toimisivatkin vilpittömässä mielessä, niin minusta kuitenkin he ovat erittäin hankalassa tilanteessa, kun otetaan huomioon ne lobajien paineet, joiden alle he joutuvat jopa tässä valiokunnassa. Siksi kannattaa ehkä pohtia sitä, että näille, näitä toimijoita autettaisiin niin, että näiden menettelyiden Lisäksi tarjottaisiin jonkun kaltaista varajärjestelmää. Nämä yksityiskohdat ovat sellaiset kuin ne ovat, mutta sitten meillä olisi jonkunlainen takaraja, jonka yli ei enää mennä, jonka, jota ei hyväksyttäisi. Me puhumme tässä kaikkein suurimmista yleispankeista, jotka toimivat Euroopassa. Takaraja, jossa sanottaisiin, että näin pitkälle voidaan mennä eikä piiruakaan kauemmaksi. Nämä ovat kaksi ehdotusta, joita me työstämme. Meillä saattaa olla jotakin muitakin. Minulla ei ole aikaa nyt niitä enää tässä käsitellä sen kummen, mitä on ensimmäinen näkemysten vaihto nimittäin, mutta halusin vain antaa jonkun näköisen näkemyksen siitä, mihin olemme tämän lainsäädännön puitteissa menossa ainakin minun mielestäni. Next speak. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi ECRstä Sieltä Kamal. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tämä oli yksi asioista, joita tarkastettiin viime kaudellakin, ja jotain yksimielisyyttä oli ainakin siitä, että pitää puuttua siihen. Emme välttämättä ole yksimielisiä siitä, mitä pitäisi määrätä tai mihin uskomme, mutta oli tärkeää, että jonkinlaista yhteistä maaperä löytyi, varsinkin viime kaudella, kun Aliin McCarthy teki valiokunta mietinnön aiheesta. Aika paljon yksimielisyyttä löytyi kautta linjaan. Kun katsotaan taaksepäin viisi vuotta, niin olen Gunnarin kanssa samaa mieltä. Jos ajatellaan valvonta-arkkitehtuuria, jota olemme pystyttäneet EU-tasolla ja eri lyhenteitä, niin olemmeko ongelmia ratkaiset, kun pankit romahtivat ja pantiin veromaksajan rahoja? Emmehän ole. Olkaamme rehellisiä siinä. Ja sen pitäisi olla etuusijalla ja piti olla myös viiden vuoden aikana. Totta kai voi olla populistia vaatii FTTtä, tai hyökätä hedge-rahastoja vastaan tai omaisuuserien laatuun. Mutta pankkikriisi ja pankkien romahtaminen on ratkaisematta, jos tilanne on muuttunut. Kun ajatellaan, että pystyttiin ratkaisemaan, niin joissakin maissa ainakin on päästy pois kansallisesta romahduspisteestä, niin kuitenkin edellä on ratkaisematta pankkien romahtusriskiä. No yksinkertaistan karkeasti, mutta en mene yksityiskohtiin sen enempää. Mutta viime kaudella ECR peräänkuulutti ja joidenkin tuella kolme asiaa. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että jos pankki romahtaa, niin se saa romahtaa. Että veromaksaja ei käytetä sen pelastamiseksi. Tästä ehkä yksimielisyys oli kautta linjan, jos on samaa mieltä minun kanssani ja on vapaa markkinaliberaali, niin me olemme sitä mieltä, miksi veromaksajan varo pitäisi käyttää pankkien pelastamiseen. Menköön nurin, kuten mikä tahansa markkinoilla. Vasemmalla todetaan, että miksi veromaksajien rahoja pitäisi käyttää pankkien pelastamiseen, kun rahat pitäisi panna muuhun. Eli selvää yksimielisyyttä on olemassa, eli ei pidä käyttää veronmaksajan rahoja. Sitten toiseksi pitää miettiä myös vastuuta. Henkilökohtaisesti minulle sopii toisin kuin vasemmalla että jokainen saa tienata mitä tienaa paljonkin, jos kaikki toimii hyvin, myös pankit toimivat hyvin. Mutta ongelma on siinä, jos epäonnistuja saa palkkion siitäkin. Siihen on vielä puututtava. Ja kolmanneksi, toivottavasti puututaan myöhemmin tällä kaudella siihenkin, joka liittyy kirjanpitostandardeihin. Kun meillä on rahoitusvälineitä taseissa, CDOita tai CDSiä, ja panee ne kirjoihin, mutta ei huomioi tappioita riittävästi, niin siinä altistaa myös sellaisille, joita ei voi huomioida. Ja erilaiset tuotteet ovat esimerkkejä tästä. Biljoonia mennyt siihen, miten voi altistaa itsensä sille, kun kirjanpitostandardit sallivat monissa yhteyksissä. Ja tämän yhteydessä pitäisi mennä pidemmälle ja puuttua myös näihin asioihin valiokunnassa. Eli meidän täytyy puuttua siihen, mitä pitää korjata. Kun pankki menee nurin, kun ajatellaan näitä eri yhdyt ja CRD ja nelonen ja ties muita, niin olemmeko puuttuneet tähän ongelmaan, että jokin pakki oli liian iso mennäkseen nurjen. Pitäisikö veronmaksajien rahoja ollenkaan käyttää pelastamiseen? Ja miten pitäisi toimia, mitä sallia? Ihan maailmassa minun mielestäni olisi niin, että mikä tahansa pankki saa mennä nurin, mutta meillä täytyy olla selvä kriisinratkaisujärjestelmä – sen asian hoitamiseksi. Ja silloin valtio voi puuttua asioihin, että voidaan taata se, että vähittäispankkitoiminnan asiakkaat saavat vielä kuitenkin rahaa, että voivat maksunsa maksaa. Muuten tulee kapinahenkeä. Eli varmasti tästä ollaan Ja Toiseksi, niin ovatko yleispankit saaneet tavallaan tukea? Onko oikein? Gunnar tukee ajatusta yleispankkeista, mutta kun ajatellaan, mitä rahaa on käytetty pelastamiseen, niin mitä oikein tuetaan? Tuetaanko edelleen toimintaa, jota ei pitäisi tukea veronmaksajan varoin? Toiseksi ehkä on tunnustettava, että on varmistettava, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat mennä pidemmälle kuin mitä on esitetty, saavat niin tehdä. Meidän ei pitäisi estää jäsenvaltioita menemästä pidemmälle. Olen kiitollinen ajatuksesta, että jäsenvaltiot voivat mennä kyllä pidemmälle, jos haluavat. Moni jäsenvaltio on keskustelemassa uudistuksista. Ehkä olisi hyvä tutustua jäsenvaltioiden esittämän ajatuksiin. Minulla ei ole mitään vakaata kantaa vielä tähän, mihin suuntaan mennä. Hyvää tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa myös viime kaudelta, jotka käsittelivät tätä viime kaudella. Silloin löytyi jonkinlaista yhteisymmärrystä asian tiimoilta ja odotan mielenkiinnolla samanlaisen yhteisymmärryksen syntymistä tässä keskustelussa. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi alderyhmästä Sylvie Goulard. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Meillä on tänään tästä asiasta ensimmäinen näkemysten vaihto. Odotan, että Gunnar laittaa kuulokkeet. Ensimmäinen näkemysten vaihto, ja minun mielestäni se on, on sitäkin tärkeämpää, että toimimme varovasti. Meillä on uusi komissio. Meidän täytyy katsoa sitä, että uudet komissaarit käsittävät näitä asioita neuvostossa on erittäin tunnettu vastahakoisuus. Ja trilogi johtaa minut miettimään sitä, että tilanne on erittäin hankala, kun meillä on ollut neljän sarakkeen lähestymistapa, joka on ollut täysin toisenlainen kuin muilla. Minä haluaisin kuulla mielelläni ekp näkemyksen tästä tekstistä, sillä kaikki komission esittelemät perustelut johtavat siihen, että valvontaviranomaisella olisi valtava valta. Ja kun on katsottu sitä, mitä tähän mennessä on kyetty tekemään esimerkiksi stressitestien puitteissa, niin olen sitä mieltä, että me emme voi rakentaa koko järjestelmää tarjoten valtaa sellaisille taholle, jolla ei ole kykyä sitä kaikkea kantaa. Minä on kolme eri huolenaihetta mutta tässä vaiheessa tietysti meidän täytyy edelleenkin keskustella asiasta ja olen varma siitä, että esittelijä ja varjoesittelijät ovat avoimia tälle keskustelulle. Ensimmäinen koskee sisämarkkinoiden pirstaloitumista. Tekstissä on ajatus siitä, että pohjimmiltaan lainsäädäntöä voitaisiin tietyssä jäsenvaltiossa soveltaa sen sijaan, että sovellettaisiin yhteistä lainsäädäntöä. Niissä saattaa olla tietysti eroja. Jotkut jäsenvaltiot ovat esimerkiksi Yhdistyn kuningaskunta, Saksa, Ranska tai Belgia ovat omaksuneet näitä tekstejä, mutta tietysti meidän täytyy huolehtia siitä, että päästään samaan lopputulokseen, emmekä tuhoa kilpailuehto, kilpailutilannetta eri pankkien välillä. Tämä ei tietystikään helpota lainsäädäntötyötä, jos meillä täytyy olla yksi yhteinen sääntökirja. Elisa Ferreiran kanssa olemme keskustelleet tästä ja olemme saaneet jo katsoa päätöslauselman puitteissa sitä, että pyritään valtavaan kansallistamiseen, onpa kysymys sitten rahastoista tai muusta. Ja siitä syystä meidän täytyy olla erittäin tarkkaavaisia sen suhteen, että sisämarkkinat toimivat. Ja samalla muistaen se, että meillä on syvällinen demokratia liittyvä ongelma, joka liittyy tähän Eli meidän täytyy tietää, mistä tulevat ne tekstit, joita Euroopassa sovelletaan. Finanssi, vakaus, lautakunta pyrkii nimenomaan katsomaan tätä ja meidän täytyy katsoa sitä, mitkä ovat myös kansalliset säännöt ja mitkä ovat kansainväliset säännöt ja millä tavalla ne puuttuvat tilanteeseen. Toinen asia, josta olen huolestani, kollegat ottivat tämän esille, se on aika itsestään selvä, se on millä tavalla voidaan torjua liiallisia riskejä, millä tavalla voidaan välttää sitä, että veromaksajat eivät joudu maksajiksi. Meillähän on pankkeja, jotka ovat kansallistettuja yli 80 prosentiksi. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa me olemme erittäin kaukana sellaisesta tilanteesta, jossa jouduttaisiin turvautumaan veronmaksajan rahoihin. Tässä kriisissä jäsenvaltiot ovat reagoineet aivan päinvastoin. Valtiovarainministerin ajatuksena on ollut nimenomaan pelastaa pankit riippumatta kustannuksista. Meidän ei kannata tähän suhtautua naiviksi, naivisti, vaan meidän täytyy ottaa käyttöön erittäin radikaali toimenpide. Meillähän on ollut SRM käytössä, mutta minä haluaisin nähdä, mitä tapahtuu sinä päivänä, kun yksi suuresta suuresta pankeista joutuu vaikeuksiin. Meidän täytyy siis muistaa tämä asiayhteys ja ministerineuvoston suuri vastahakoisuus. Sillä on ajatus siitä, että takaovi täytyy pitää auki. Miten löydetään siis tasapaino riskien ottamisen ja talouden rahoituksen välille? Pääomamarkkinaunioni, kun Lloyd Heath kävi tällä paikalla, hän kertoi meille siitä, mitä ajatuksia hänellä on asiasta. Ja se on tietysti merkittävä pankeille jo Tämä on nähtävissä jo tiettyjen eurovyöhykkeen pankkien toiminnasta, jotka ovat ryhtyneet auttamaan enemmän suuryrityksiä tai pk-yrityksiä. Ja miten vältetään sitten ne ongelmat, kun tarvitaan todella epätoivoisesti uusia investointeja. Millä tavalla voidaan samalla välttää se, että jos pankit eivät tätä tee, niin silloin rahoitus siirtyy varjopankkien suuntaan – ja silloin vain se ongelma siirtyy muualle. Meidän täytyy tietysti työstää tätä yhdessä ja vasella mitenkään itsestään selvää. Meidän täytyisi pohtia sitä, mikä on sallittua, mikä on kiellettyä. Ja kolmas asia, joka minua huolettaa, mutta tämä nyt on enemmän jo tällaista pohdintaa. Täytyy katsoa sitä, missä olemme tässä tilanteessa, joka on ihmiskunnalle hyvin tuttu. Eli erotella hyvä pahasta. On ihmisiä, jotka sanovat, että on huonoa pankkitoimintaa ja se täytyy erottaa hyvästä pankkitoiminnasta. Ja me tiedämme, että ihmiskunnan päivien alusta lähtien tällaisella tyylillä ei päästä mitenkään pitkälle. Minä tunnen ranskaisen poliitikon, joka on sanonut, että minulla on aivan yhden tekevää. Ainakin voidaan sanoa, että jotain on tehty. Ja minä pelkään, että joillakin on vähän tällainen ajatus, tässä takana. Se on kyllä aika epäilyttävää. Se mahdollistaa kuitenkin jonkun tuloksen saanut, joka ei kuitenkaan sitten välttämättä ratkaise ongelmia. Sisämarkkinoiden pirstaloituminen, rahoituksen, se, että rahoitusta ei vaaranneta ja pankkijärjestelmän monimuotoisuuden säilyttäminen, mutta ei kuitenkaan olla siinä illuisessa, että voidaan erotella hyvä huonosta jollain jumalallisella tasolla, Tilanne on paljon monimutkaisempi kuin tämä, ja minun mielestäni meidän tulisi, ei pelkästään näissä kuulemisissa, joita on tarkoitus pitää, liikasen päätelmissä, tai jotka on otettu suuremmaksi osaksi mukaan, ja eri toimialojen edustajien kuuleminen. Meidän täytyisi katsoa, millä tavalla tämä monimuotoisuus voidaan säilyttää, ja yleispankeissa, niitähän on paljon, mutta se ei ole mikään sellainen pankkimalli, johon aiomme kohdistaa kaikki toimenpiteet. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Guesta Fabio De Masi. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Heckmark, for you. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset Gunnar Heckmarkille tästä alustuksesta. Ehkä teitä yllättää, että sanon, että rakastan pankkitoimintaa, mutta sellaista tylsää vakaata pankkitoimintaa. 353-sääntö oli aikanaan käytössä, eli lainattiin kolmella prosentilla viidellä eteenpäin ja kolmelta lähdettiin sitten pelaamaan golfia. Nykypäivänä pankkitoimintamalli on toisenlainen. En ole Höykmarkin kanssa samaa mieltä, eli että investointien puute johtuisi sääntelyn puutteesta tai liikasääntelystä. Viittasit MIFITiin ja muihin sääntelyvälineisiin, mutta kyse ei ole siitä, kuinka paljon, vaan minkälaista sääntelyä on tarjolla. Ja täällä olen jo kertaalleen todennut, että Glass-Steagall Act oli vaikka kuinka pitkä, mutta tärkeintä on, että se lainsäädäntö on luotettavaa ja uskottavaa. Ja nyt kun lähdetään erittämisen tielle, niin se on keskeisellä siellä. Kollegat ovat jo todenneetkin, että meillä on vielä tämä ongelma, joka liittyy pankkeihin, jotka ovat liian suuria kaatuakseen. Tällaisia poikkeuksia löytyy sääntelykehyksestä jo nykyäänkin, eli jos rahoitusvakausongelmia on olemassa, niin silloin voidaan mm, tällaista mm, lisärahoitusmalliin turvautua. Eli nyt on korjattava nämä puutteet. En ole myöskään samaa mieltä sen suhteen, siis jos pitäisi paikkaansa, että ongelmana olisi liiallinen sääntely, jos katsotaan Kreikan tai Italian suuntaan, siellä lainoitusta ei ole investointitoimintaa var- varten tarjolla. Voitaisiin sanoa, että se johtuu ylisääntelystä, mutta tuskipa näin on. Eli täytyy katsoa makrotaloutta ja pankkisektorin tilaa. Eli vakaa talous edellyttää vakaata pankkitoimintaa, mutta myös päinvastoin tämä yhtälö toimii. Jos ei ole rahaa investointeja varten tai luototusta, niin silloin järjestelmä ei toimi. Sitten puhutaan markkinatakauksista ja johdannaisista Eli tällä hetkellä yhtälö ei toimi. On olemassa lukuisia pankkeja, jotka toimivat muualla kuin reaalitalouden saralla. Ja silti riskit ovat edelleenkin olemassa, joten Tähän lainsäädäntötekstiin liittyen toteaisin, että olen pitkälti samaa mieltä Jakobin kanssa. Eli meidän on keskusteltava varjopankkisektorista ja hedge-rahastoille lainaamisesta. Meidän täytyy katsoa myöskin, minkälainen harkintavalta on olemassa. Me emme halua, että valvojat joutuvat lobbailun ja poliittisen paineen kohteeksi, vaan me haluamme selkeät toimintaa säännöt, vähemmän harkintavaltaa, riippumatta siitä, minkälaisesta ratkaisumallista onkaan kyse. Ja me haluamme lähteä muualle kuin riskipohjaiseen toimintaan stressitesteissä. Me olemme tähän asti uskoneet tai luottaneet pankkien sisäisiin riskiin riskimalleihin, jotka osoittautuvat vääriksi ja me emme oikeastaan saaneet ratkaistua varsinaisia ongelmia. Lainsäädäntö pitää sisällään monia tavoitteita. Ne löytyvät ensimmäisestä artiklakohdasta ja ne ovat ihan perusteltuja, mutta mitä tulee tähän eriyttämistavoitteeseen, niin sen pitäisi olla yksi muiden joukossa – eikä se ainokainen, joka aiheuttaisi ongelmia rahoituksellisen epävakauden osalta. Me toivomme, että teksti paranee nykyisestään. Nyt meidän täytyy osoittaa veromaksajille, että me haluamme saada jotain uutta aikaiseksi. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Vihreät. Philip Lamberts. Varmasti Fabio haluat tehdä muutenkin kuin vain tarkastella lainsäädännön kehkeytymistä. Ja totta kai olen paljon samaa mieltä Jaakobin ja Saidin kanssa ja Fabionin kanssa myös. Ja mitä Silvi ja Gunnarkin totesivat. Minä aloittaisin siitä, että olen samaa mieltä kuin lähtökohdista yhdeltä osin ainakin, että Eurooppa kärsii nyt vakavasta investointin puutteesta pitkällä aikavälillä. Tarvitaan rahaa, kärsivällistä rahaa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta niin ikään. Ja sitä on niin vähän. Nyt kuulen sellaisia säveliä, että on liikaa sääntelyä, joka haittaa investointia. Jos pankkirakenneuudistus nyt olekaan mikä ihmeratkaisu, eikä se ratkaise kaikkia ongelmia, niin se on kuitenkin tarpeellinen ja välttämätön ehto. Jos ajattelen karikoiden tätä eri Glass asetusta jos sillä kerää talletuksia, niin sitten ei enää ole mitään muuta investointivaraa taloudessa. Piste. Ei senttiäkään, mitä kerää, menee muuhun kuin reaalitalouteen. Se tarkoittaa sitä, että siinä tapauksessa, jos oletetaan, että osa talletusvaroista menee muuhun käyttöön, niin silloin, jos tehdään rakenneuudistuksia, niin silloin estetään investointeja ja silloin vähenee käytettävän rahan määrä reaalitaloudessa. Ja Silvi ehkä ei ole samaa mieltä, mutta niin se on. No meillä on mahdollista tehdä mitään glass asetusta Yleispankit eivät ole mitään ongelmallisia. Mä olen kuullut sen tuhat ja sata kertaa. Minä haluaisin vähän nähdä monipuolisemman pankkisektori. Voi olla sijaa yleispankillekin, mutta miten suuria niitä sitten pitäisi olla, se on toinen juttu. Yksi esimerkki vain. Dexia on yksi esimerkki ja siinä ongelma oli muun muassa fortist meidän maassa. Niin jos ne olisi erotettu rakenteellisesti, niin ei olisi koskaan päädytty siihen, että oli roskatuotteita 45 miljardia osallistumus erissä niin, että yleispankit ovat immuuneja, Lehman Brothers oli, oli pelkästään investointipankkia, Norman Rock tai bankkia, tai Espanjassa muut olivat pelkkiä yleispankkia, mutta jos niin sanotaan, niin se pitää paikkansa, mutta jos sitten yleispankit sen, niin, ei se kyllä oikein sovi tosiasioihin. Neljänneksi, me olemme jo liikaa tehneet, sanotaan, liikaa lainsäädäntöä, toistaisin mitä Saitkin totesi. Minä ajattelen tätä hyvin yksinkertaisesti. Minä olen markkinaliberaali lähestymistä valtani tässä. Elämme markkinataloudessa. Enkä voi olla samaa mieltä siitä, että mikään yksityinen yritys voisi saada erityiskohtelua. Joo. Ja jos ja veromaksia sitten korasivat ongelmat. Ei se ole markkinataloutta, se on enemmän neuvostotaloutta kuin markkinataloutta. Minun mielestäni rahoitussääntely onnistuu, kun voidaan sanoa suoraan veromaksalle, suoraan silmin sanoa, että enää ei ole liian isoja pankkia mennä nurin. Nyt ei ole vielä niin pitkällä. Ja kyllä CDR ottaa askeleen siihen suuntaan, mutta vain pienen askeleen. Ja totta kai menee pikkusen pidemmälle siinä. Mutta vielä ollaan kaukana, kaukana tavoitteesta. Ja sitten täytyy miettiä, missä leirissä on. Onko markkinatalon puolesta vai ei. Mutta ei voi sanoa, että juu, markkinatalous kun se sopii omiin tarkoitusperiin ja sitten sanoa, että tarvitaan valtiojohtoista jo, po, taloutta silloin, kun se sopii tarkoitusperin. Jompi kumpi ei sekä että. Tässä alustavia kommentteja. Ja sitten muutama artikla, jossa meidän mielestäni pitäisi olla tarkkana. Ensinnäkin lainsäädännön tavoitteet, Tämän mainitsen varsinkin Silville. Ei ole kyse siitä, että on hyviä vähittäispankkeja ja huonoja investointipankkeja. Kyllä on toisinkin päin. Se on selvä juttu se. Mutta me haluamme kuitenkin estää sen, että tulee tarttuma, kun on jossain osaa rahoitusjärjestelmää ongelmia, ettei se sitten leviä muuhun osaan. Toiseksi me emme halua julkista tuetta annettavan asioille, jotka eivät kuulu pankkitoimintaan sellaisenaan, jos ajatellaan, että se on olemasta yhteiskunnan kannalta. Eli on julkiset takeet olemaiselle toiminnalle. Kerron, mitä tämä sitten on, ja se annetaan ehkä valtiolle hoidettavaksi, mutta pitäisi tarkalleen rajata tämä, mihin julkista tukea annetaan. Toiminnalle, joka on olennaista siis taloudelle. Siinä on oltava tarkkana, kun määritellään asioita ja toimia, että niitä pidetään keskeisinä erikseen niistä, jotka eivät ole. Jos pankkien osakkeenomistajat haluavat sitten leikkiä, niin leikkikööt, sopii se minulle, mutta sitten omista taskusta ja omalla riskillä emme halua, että he jotenkin tulevat meidän lippaisimme. lippaisiimme rahoittaakseen omaa toimintaansa. Sitten kolme artiklaa soveltamisalaa. Ehdotus koskee erityyppisiä pankkeja. Meidän mielestämme pitäisi omaksua sellainen määritelmä, jota käytettiin pankkiunionissakin, eli mikä on merkittävä pankki. Ja sitten se pätisi kaikissa 28 jäsenvaltiossa 1,30 euroalueella – ja sitten pankit, jotka vastaavat määritelmä euroalueen ulkopuolellakin. Eli ollaan yhtenäisiä määritelmissä. Voi ajatella sitten, että no, kaikki pankit eivät ole niin aktiivisia maa pääomamarkkinoilla, eli ei niitä oteta lukuun, mutta asiat voivat muuttua. Ei ole kyse staattisesta vaan dynaamisesta tilanteesta. Me haluamme estää, että nykyiset pankit menevät vaaravyöhykkeelle – kauppaa käyvät pankit, totta kai meidän pitäisi miettiä sitä myös. Nyt se on ranskalaisittain määritelty, kun sitä ei pidetä enää varsinaisena kaupankäyntinä. Mutta se, että voidaan erittäin pitää se muualla, on panna jonkinlainen siru jokaisen meklarin päähän, että tietää sitten mitä tekee. Se voisi ehkä yksityisen loukkaamista, en sitä vaadi kuitenkaan. Eli tarkemmin määritellä tätä laajemmin kuin kapeammin. Ja sitten 9-21 että olemme samaa mieltä tärkeimpien seikkojen kanssa ja mikä laukaisee tämän. Mutta meille sopisi paremminkin tavallaan liikennevalojärjestelmä, eli pakollinen ero, ei juuta eikä jaeta, vaan pakollinen erottelu ja sitten selvästi sovitaan indikaattoreista, siis nimittäin jos toimii alle rajoja, niin sitten ei ole mitään nokan koputtamista. Ja sitten keltainen valo, että ehkä enemmän pääomaa, ja sitten harkinnanvarainen erottelu, mutta ei liikaa harkintaakaan kuitenkin, kuten Fabio totesi. Ja Jakobkin näin sanoi, että se että tietyissä puitteissa säilyttää, etteivät pankit sitten voi päästä tästä kuin koiraveräjästä. Jos ajatellaan tämä vaatimuksia sitten, kun jos ajatellaan vastapuolen riskiä, joka on osa tietenkin tätä myös, niin 10 prosenttia ehkä voisi olla ydinlikviditeetissä, se oli punainen, ja sitten 5 prosenttia seurantaa, ja sitten voisi väittää tietenkin, että helppoa tämmöinen ydinlikviditeettikin on kun sitä haluaa keinotella, eli tässä olla tiukkana. Tässä meillä on paljon ajatuksia. Minä tiedän, että stressitestit käyttävät tätä metriikkaa, joka on täysin puutteellinen. Olen nyt muitakin tutkimuksia saman tiedon pohjalta, kun on käytetty näitä omaisuusperien laadun tarkkailua, että vankit voivat selvitä niiden tulosten perusteella. Ja sitten lopuksi vielä, missä olen samaa mieltä Silvin huolen kanssa, eli neljän jäsenvaltion poikkeukset. Ensinnäkin minä sanoisin, että jos jokin maa on tämä vakavasti ottanut, on yhdistynyt kuningaskuntaa. Olen ollut kriittinen heitä kohtaan monesti, mutta tässä tapauksessa todennäköisesti he pääsevät lähinnä sitä, mihin pitäisikin päästä uudistuksen kanssa. Minun käsitykseni kansallisista uudistuksista, joita Saksassa, Belgiassa, Ranskassa hoidettiin, on se, että ne ovat vain manövereitä, joilla ei minkäänlaista erottelua saatu aikaan, mutta vain jotenkin ennakointiin jo eurooppalaista lainsäädäntöä. Olen samaa mieltä Silvi kanssasi, että meidän pitäisi säilyttää yhtenäismarkkinoiden koskemattomuus, mutta siellä on vaikea valinta edessä. Joko maksetaan hinta siitä, että säilytetään yhtenäisyys, ja sitten tehdään vain valeuudistuksia, kuten Saksan, Ranskan ja Belgian uudistukset olivat, ja ja minä en halua tällaista hintaa maksaa. Tai sitten, ja sitten totta kai täytyy säilyttää poikkeukset Briteille, että mennä niin pitkälle kuin haluaa mennä. Tai sitten, mikä on tyypillistä, britti tavoitetaso tuodaan mantereelle ja sitten voidaan säilyttää yhtenäismarkkinat. Näiden kahden ääripään väliltä täytyy löytyä oikea tasapaino, mutta minä en ole valmis uhraamaan uudistuksen tavoitetta vain siitä syystä, että yhtenäismarkkinat säilyvät. Puutteelliset yhtenäismarkkinat eivät ole minulle sen parempi vaihtoehto kuin yhtenäismarkkinat, jossa meillä on ainakin yksi saari, joka haluaa säilyttää markkinatalouden, jos näin sen voi ilmaista. Lopuksi Haluaisin vielä toistaa yhden asian, koska minä kuulin täällä kritiikkiä Silviin suusla, että no halutaan uudistus esittää, kun se vaikuttaa vähän kaksinaismoraaliselta, mutta se on hyvä tapa upottaa koko hanke, että loppujen lopuksi että siellä on 50 erilaista harmaa sävyä vain elämässä. Minä uskon kuitenkin, minä olen kuitenkin sitä, mitä minä olen sitä mieltä, että jos halutaan jatkaa markkinatoimintaa niin, että siellä on legitimiteetti mukana. Joku voi tietenkin periaatteellisesti vastustaa tätä rahoitustoimintaa, mutta jos ajatellaan vähittäispankkitoimintaa, niin ei se sinällään ole hyvää, mutta en millään muotoa halua kuitenkin hyväksyä sitä, että meillä on taloutta, jossa me tuemme markkinatoimintaa, jolla ei ole mitään tekemistä reaalitalouden kanssa ja julkisella tuella – minä muistan yhden keskustelun Andy Proctorin kanssa, joka Deutsche Bankin tärkein lobbari, en tiedä onko täällä nyt ketään sieltä, mutta ehkä panna pää pensaisen hyvä nyt. Me täällä kävimme kerran keskustelun ja, ja valtiovarainministeriöstä, Britannistakin oli yksi lähde, minä Proctorilta pyysin vastauksen juu tai ei. Hyväksyttekö te, että nyt Deutsche Bank joutuu rahoittamaan oman rahoitusmarkkinatoimintaansa markkinahintaan, eli ilman sitä etua, joka tulee julkisesta tuesta. Proctor vastasi kysymykseen ei. Eli Deutsche Bank ei voinut hyväksyä, että ei enää saisi käyttöönsä julkista tukea. Ja nyt hän sai potkut toki, hyvä niin, mutta ei se pelasta Deutsche Bankia kuitenkaan. No niin, tällä halusin lopettaa. Ja varmastikin käymme tästä mielenkiintoisia keskusteluja vielä. Ja mitä sitten neuvostokin tekee? Minä en kuulu niihin, joka sanoo, että parlamentti, jos laajenemista löytyy, se on tärkeää. Parlamentti pitäisi uhrata nyt tavoitteitaan, jotta vastapuolena neuvosto tekee jotain vähän. Viisi veisaa siitä, mikä on komission tavoitetaso. Mitä eilen myös kävi, että komissio on vihreää valoa sillä, että julkaistaan nyt maankohtaiset tulokset se, joka oli CDH nelosessa, eli, eli että tällä haitata taloutta. Ja parlamentilla oli yksimielinen näkemys, kuten neuvostollakin melkein yksimielinen näkemys, koska se oli yksi jäsen, valtio, joka oli meidän kannallamme, ja 26, joka oli vastakkaisella kannalla. Eli parlamentin kanta voitti. Mielestäni se on ihan hyvä, että jos poliittista tahtoa löytyy ja meillä enemmistö löytyy nostaa tavoitetasoa, niin hyvät ja naiset ja varsinkin valtiovarainministerit, niin en halua miksi tässä pitäisi helpottaa heidän elämänsä. Thank you, Philip. Kiitos, Philip. Ja sitten keskustelman puheluista. kahdeksan puhujaa. Puheluottelu suljetaan nyt ja kaksi minuuttia per nuppi. Ensimmäisenä herra Baltz. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. kiitokset, herra puheenjohtaja. Monet asiat ovat täällä jo tulleetkin mainittua, enkä halua lähteä tässä kahden minuutin aikana setvimään näitä yksityiskohtia. Aika ei yksinkertaisesti riittäisi, joten pari yleisluonteista huomautusta. Mitä pankkiunioniin tulee, sen taival alkoi huhtikuussa. Minä uskon, että olemme sen avulla saavuttaneet jo aika paljon ja loppupeleissä, niin kuin täälläkin olemme sanoneet, niin sen avulla rahoitusvakaus kyllä paranee huomattavassa määrin unionissa. Ja yksi asia on ihan selvä, keskustelut ovat toki vielä käynnissä, mutta mitä tulee pankkiunionin unionin toteuttamiseen, niin unionin ja kansallisella tasolla se tulee olemaan melkoinen työmaa. Yhtäältä pätee myöskin se, että meidän täytyy pohtia sitä, mitä rahoitusmarkkinoille ja markkinatoimijoille on esitetty vaatimuksina, osittain perustellustikin. Meidän täytyy muistaa, että kun puhumme pankkirakenneuudistuksesta, ja kun katsomme komission aiheeseen liittyvää ehdotusta, niin meidän täytyy todellakin tietää, mitä muutoksia ja vaikutuksia tämä käytännössä tarkoittaa. Kun katsotaan komission ehdotuksen perustaa, niin pankkiunionissa tämä kyllä huomioidaan aika laajalti. Me olemme aina viitanneet tähän, että too big to fail tai too big to save tai too complex to be resolved. Joten mielestäni Gunnar Högmark esittelijänä oikeutetusti totesi, että rakenneuudistuksen lähtökohta on muuttunut – ja tältä pohjalta meidän tulisi tarkastella myöskin komission ehdotusta. Eli kyllä meidän täytyy katsoa todellakin sitä, mihin tässä pyritään. Tulevat keskustelut tulevat varmaankin olemaan hyvin jännittäviä. Minä vain toivon sen verran, että keskustelisimme lyhenteitä välttäen, sillä niitä on tarjolla muutenkin jo enemmän kuin tarpeeksi. Eli asiat voidaan varmaan myöskin ilmaista toisin. Kiitoksia. So, no BRS. Ei mitään BRSiä. Elisa Ferreira. Ask you to stick to the... Eli kaksi minuuttia pyydän. Tässä on muitakin asioita vielä esityskistalla. Pyrin puhumaan nopeasti. On, tämä on erittäin tärkeä asia, josta puhumme nyt. Yes, um, I think this is really a very important... Minun mielestäni siis kyseessä on erittäin tärkeä kysymys, josta nyt keskustelumme. Olen sitä mieltä, että olemme tehneet paljon työtä, mutta tämä on viimeinen asia, joka täytyy olla esityslistalla. Se on siellä ollutkin kauan. Vaarana on se, että emme kykene soveltamaan kaikkea sitä, mitä on tehty lainsäädäntömielessä, jos pidämme valtavia pankkeja, jotka ovat erittäin monimutkaisia ymmärrettäväksi, säänneltäväksi, ilman että meillä olisi minkäännäköistä lähestymistapainen avulla niistä tehtäisiin paremmin hallittavissa olevia, valvottavia kaikille niille valvoille, joiden täytyy täytäntöönpanna tätä lainsäädäntöä. Toiseksi minusta meidän täytyy olla erittäin selvillä vesillä siitä, ja muutama täällä jo mainitsikin sen, mutta halusin vielä korostaa asiaa, että me emme tässä nyt toimi missään tyhjössä, vaan meillä on paljon erilaisia aloitteita Yhdysvalloissa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Ja täytyy tehdä selväksi se, että kun päätetään eurooppalaisesta viitekehyksestä, pankkien järjestämiseksi ja rakenteiden järjestämiseksi, että huolehdimme kansalaisten eduista, suojaamme veromaksien edut ja vakauden rahoitusjärjestelmässä Euroopassa, emmekä ota huomioon yhden tai toisen jäsenvaltion etuja, kun ne pyrkivät siis omia sisäisiä etuja ajamaan. Minusta me olemme luoneet tässä oikean ilmapiirin, jonka puitteissa työskennellä. Kiitoksia. Antonio. Kiitos, Antonio Tajani. Grazie Presidente, io parto. Kiitos puheenjohtaja. Minä palaisin siihen, mitä Gunnar Högmar totesi, kuinka paljon tänne on investoitu. Reaalitalous on ongelmallinen, kuten Lambertskin muistutti. Jos reaalitalous menee jumiin, niin myös rahoitusmarkkinat menevät jumiin. Ennen kaikkea pitäisi luoda luottamusta talouteen uudelleen, reaalitalouteen, niin että meillä on hyvää politiikkaa, hyviä sääntöjä, ei liikaa sääntöjä, mutta hyviä sääntöjä. Ei ole kyse nyt lyhenteistä, vaan laadusta, kuten Valtsa toti, vähemmän lyhenteitä ja enemmän käsitteitä, niin että investoijat voivat luottaa jälleen. Muuten menevät sijoittamaan EUn ulkopuolelle. Eli jos ajatellaan Lontoon pörssiäkin, niin aina siellä on todettu, että kyllä rahaa on ja rahoitusvälineitä on, mutta ei ole luottamusta. Ei siis sijoiteta. Jotta voidaan hyvin myös investoida, niin tarvitaan kyllä sääntöjä, joiden myötä pankit voivat auttaa reaalitaloutta. Reaalitalous ei ole pelkästään teollisuutta, vaan myös pk-yrityksiä. Minä muistuttaisin, että parlamentti aivan oikein valitsi, kuten komissiokin pari vuotta sitten, että pk-yritykset tulivat myös Basel kolmoseen tuen kohteeksi. Eli meillä on mahdollisuus suosia pk-yritysten luotottamista. Ja kun puhutaan reaalitaloudesta ja tuesta, reaalitalouden täytyy tehdä erottelu myös, kun ajatellaan suuria pankkeja, kansallisia pankkeja tai pieniä pankkeja, joita minun mielestäni ehdottomasti pitäisi valvoa myös näillä uusillakin teksteillä, joita olemme hyväksymässä. Usein vaarana on, että tuetaan suuria pankkivälineitä, suuria pankkeja, mutta ei valvota riittävästi pieniä pankkeja, jotka suoraan auttavat nimenomaan pk-yrityksiä ja näin tarjoavat luottoja perheille. Ja suuret pankit ovat seuraamusten kohteena olleet Yhdysvalloissa, kuten täälläkin, silloin kun ei ole asianmukaisesti toimittu esimerkiksi maksujen osalta. Minua kiinnostaa nyt se, että Tämän tekstin myötä voidaan sanoa tukea reaalitaloudelle ja takkeita myös pk-yrityksille, niin että todellakin voidaan auttaa reaalitaloutta. Siksi olen iloinen, että Itren lausuntokin voisi huomioida tekstissään viittauksen nimenomaisesti. Minä olen myös Itressä siellä tämän puolesta tekemässä työtä. Kuten Lambert totesi, jos ei sitouduta reaalitalouteen, niin ei saada hyviä tuloksiakaan makrotaloudessa. Grazie. Next. Kiitoksia. Seuraavaksi Nina Gill. Thank you, uh, president. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Sain todeta, että monet asiat ovat tulleet täällä jo mainittuakin. Olen samaa mieltä, tämä on melkoinen ongelma, sillä me emme ole onnistuneet hoitamaan asiaa tähän mennessä ja suuri yleisö ei luota siihen, että pankit sääntelisivät toimintaansa itse, joten on tärkeää, että me puutumme tähän asiaan. Voin tukea sitä, että me emme voi jatkossa tukea tätä too big to fail pankkitoimintaa. Meidän täytyy sopia periaatteista, eli että jäsenvaltiot voivat mennä pidemmällekin. Ja mielestäni tällaista asetusta ei tarvita, jos ei varjopankkitoimintaan puututa laisinkaan, sillä uudelleen rakenneuudistus ilman var- varjopankkitoiminnan käsittelyä olisi aika lailla ongelmallista. FSBn finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän lukujen mukaan niin varjopankkitoiminnan laajuus on nyt jo yhtä lailla yhtä suuri kuin ennen kriisiä, joten tähän kyllä varjopankkitoimintaan on puututtava. Money Market Funds mietintöä minä käsittelen ja minä toivoisin, että tämä asia tulisi sielläkin esille ja haluaisin yhtyä siihen, mitä täällä on sanottu, että lainsäädännön A ja O on se, että me tuemme reaalitaloutta. Se olisi mielestäni tärkeää. Kiitoksia. Kiitos. Van Giegel. Thank you, colleagues. I was surprised. Kiitos kollegat. Jotkut puheenvuorot vähän yllättivät minua täällä mutta keskustelu meni ihan oikeaan suuntaan. Meillä Euroopassa on tehty valinta periaatteesta, miten sääntää, eli sosiaalinen markkinatalous. Olin yllättynyt, että joissakin puheenvuoroissa niiltä puolelta, jotka ovat ottaneet kunnian näistä periaatteista, eivät ole enää viitanneet tähän periaatteeseen. Eli miten arvioida lainsäädäntöä tästä näkökulmasta. Sosiaalinen markkinatalous perustuu kilpailuun. Kilpailu tarkoittaa, että ei ole toimijoita, jotka ovat niin suuria, että voisivat harjoittaa liikaa valtaa. Eli pitäisi katsoa, onko jotain pienempiä markkinoita, joissa toimijat rajoittavat kilpailun periaatetta. Sosiaalimarkkinatalous perustuu vastuuseen myös. Vastuu merkitsee sitä, että ensinnäkin ei ole tukia, ja jos sekin menee pieleen, niin sijoittaja joutuu itse maksamaan Pankkeilla on sama tilanne. Meillä on talletustakuita olemassa. Siksi on olemassa sellainen vaara, että tällainen todellinen, tosiasiassa julkinen tuki talletuksille meneekin muiden pankkitoimien rahoittamiseen. Eli täytyy taata se, että vastuuperiaatettakin sovelletaan, ettei mitään ristitukia anneta. Lopuksi Sosiaalinen markkinatalous perustuu valintaan. Ja valinna pitäisi toteutua ilman turistiriitaa. Yksi tärkeimpiä periaatteita Classical-asetuksessa oli, että kun rakentaa rahoitusvälineitä, niitä ei saa myydä ainakaan niille, joilla on vähemmän tietoa käytettävissään. Liikanen selvityksessä tästä keskustellaan ja omitustetta aika harva viittasi selvityksen liikan. No sinä Silvi kyllä teit, taisit olla ainoa. Meidän ei pitäisi sivuttaa sitä, että on perusteellisesti selvitetty, että valitettavasti liikaan ei turistiriitaan puuttunut, mutta liikaselta voidaan oppia se, että ei tätä pitäisi arvioida yleisten periaatteiden puolesta pohjalta. Onko tehty liikaa vai liian vähän, vaan ovatko sosiaalisen markkinatalouden periaatteita noudatettu pankkitoiminnassa – kuten muillakin aloilla. Mielestäni tästä puuttuu nyt tämä näkökulma, mitkä ovat sosiaalisen markkinatalouden periaatteet, ja tässä on kansallisia painotuksia enemmänkin tiettyjen pankkien kohdalla. Kiitos. Thank you, Pervanche Beres. Pervanche Beres. Merci beaucoup. Merci à Gunnar Hökmar. Kiitoksia myös Gunnar Hökmarille, että hän on määritellyt vähän, missä puitteissa pitäisi käsitellä tätä aihetta. Minä uskon nimittäin, että nyt on tultu tiettyyn pisteeseen. Tämä on ensimmäinen keskustelutekstistä. On se päällä. Ja se ja johtaa meidät valtavaan keskusteluun, eli reaalitalouden rahoitukseen. Juuri kun nämä aiheet molemmin puolin Atlantti ovat tapetilla, ja syntyy erilaista dynamiikkaa. Joko investoinnista kannetaan huolta talouden rahoittamiseksi, kuten Yhdysvalloissa yhtäältä, tai sitten täällä puolestaan ensin ollaan huolissaan rahoitusmarkkinoiden vakaudesta. Varmasti näissä puitteissa keskustelua on käytävää. Sitä paitsi varmasti tässä täytyy miettiä myöskin TTIP-neuvottelut, jotka ovat käynnissä mitä lainsäädäntöä sieltä tulee, miten se vaikuttaa tähän, vaikkakin rahoitusmarkkinat eivät sinällään kuulukaan sinne. Minä uskon, että Euroopassakin on liikahdettu eteenpäin, kun ajatellaan keskustelun alkua pankkirakenteen tulevaisuudesta, jos ajatellaan, että pankkiunioni on tullut voimaan, on sillä oma vaikutuksensa myös pankkien terveyteen ja arkkitehtuuriinkin, ei sitä voi kiistää. Ja nyt vaikutusta ei vielä tiedetä. Kolmas asia, minä uskon, että kun ajatellaan yhtenäismarkkinoita, niin siinä on olemassa selvä huoli. Ensinnäkin pankkien rakenne edellyttää tarkastelua ala alalta tai pankkityyppi pankkityypiltä kun, kun katsotaan, miten ne ovat osallistuneet reaalitalouden rahoittamiseen. Siksi se, että hyökätään vain yhden tyyppisiä pankkeja vastaan tai tietyn tyyppisiä rakenteita vastaan, niin se johtaa kuitenkin vain pirstaloituneeseen tarkasteluun pankkisektorissa. Ja olen samaa mieltä Gunnar Högmarin kanssa, että kriisimietinnössä ei mitään nähty tällaista tulevan ja nyt katsotaan vain segmentti segmentiltä ja, ja totta kai ei, purkaa yhtenäismarkkinoita ja ruveta uudelleen kansallistamaan prosesseja ja unohtuu tärkein tavoite, eli saada eurooppalainen talous selpymään. Pari lisäkommenttia vielä. Ensinnäkin tässä keskustelussa varmasti eurooppalaiset toimivat jotenkin myös Baselissa, eli se on hyvä pitää mielessä. Lisäksi tässä keskustelussa kukaan ei ole ehdottamassa mitään suurta diiliä pankkisektorille, mutta tässä kuitenkin täytyy vielä selvittää, miten voidaan saada lainsäädäntöä segmentti segmentiltä ja saada aika vakautta rahoitusmarkkinoilla, niin että pankkit myös osallistuisivat talouden rahoittamiseen. Kiitos. Noudattakaapa aikarajoituksia, te kaikki. Sitten Otmar Karas. Herr Vorsitzender, ich Herra puheenjohtaja, nyt olen seurannut keskustelua ja minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että mitä tähän mietintöön tulee, niin siinä oikeastaan analysoidaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, rahoitusmarkkinatoiminnan tavoitteita, pankkirakenteita ja sitten vielä siihen halutaan ympätä valvonta-aspekti. Tämä mietintö voi onnistua, jos emme käy yleisen tason keskustelua, vaan toimimme niin kuin liikasen tekstissä huomioiden komission ehdotuksen. Ja jos huomioidaan, mitä on tapahtunut lainsäädäntötiellä vuonna, vuodesta 2008 lähtien esimerkiksi Too Big to Fail aiheen tiimoilta. Jos kaikki asiat ympätään tähän yhteen tekstiin, niin silloin tässä vain arvioidaan rahoitusmarkkinoita ja kuten alkuun kuulimme, niin tarkoituksena on toteuttaa vaikutusanalyysi itse vaikutuksista. Eli me olemme sopineet jo lukuisista teksteistä, joita ei ole käsitelty erillisinä kokonaisuuksina, vaan ne on ympätty tähän Högmarkin tekstiin. Ja minä toivoisin, että kaikkien mietintöjen esittelijät istuutuisivat yhden pöydän ääreen ja pohtisivat, että mitkä asiat hoidetaan missäkin tekstissä. Yksi on valion, valiokunta-aloitteisesta tekstistä, yksi on jotain muuta ja sitten on vielä kolmas ja neljäskin, joten meidän täytyy pohtia, miten painopisteet asetetaan jos kaikissa teksteissä käsitellään ihan yleisellä tasolla näitä asioita, niin silloin emme hoida tehtäviä vaaditulla tavalla. Lähdemmekö sosiaalista markkinataloudesta, pankkien rakenteesta, nykyisistä sääntelystä, linkitettynä liikasen kertomukseen, katsoen samalla mitä asioita on missäkin hoidettu ja voitaisiko ne hoitaa muualla paremmin, sillä kaikkia asioita ei voida ympätä tähän mietintöön, mikäli haluamme pankkien rake, pankkialan rakenneuudistusasiaa tosi mielellä käsitellä. Ja mitä valvontaan tulee, niin meillä tulee myöskin pankkirakenteen arviointia koskeva kertomus tullaan laatimaan. Sitä varten on olemassa oma mietintö ja minä toivoisin, että kaikki asioita käsittelevät esittelijät istutuisivat yhden pöydän ääriin ja pohtisivat, mikä on minkäkin mietinnön se keskeisin viesti. Kiitoksia. Ludvig. Kiitos Ulle Ludvigsson. Tack för ordet. Kiitoksia Minun näkemykseni on se, että on tärkeää, että katsomme käytännönläheisesti tätä lakiehdotusta. Minkälaisia työvälineitä tarvitaan tulevaisuudessa, jotta voidaan pitää jopa kaikkein suurimmat pankit valkonassa? Liikasen prosessi on monella tavalla ollut hyödyksi. Komissio on nyt aika hyvin onnistunut ehdotuksen. Siinä on kohtuullisia mm, työkaluja ja on löydetty myös tasapaino suhteellisen hyvin. On aika hyviä syitä kieltää tämä omaan lukuun tehtävä kaupankäynti. Lisäksi valvontaviranomaisille on tärkeää silloin, kun mm, rahoitusvakaus on vaarantunut huolehtia siitä, että trading-toiminnot erotellaan. Tietysti on paljon erilaisia yksityiskohtia koko ehdotuksesta, josta tulee keskustella yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin yleisen lähtökohdan pitää olla sen, että näiden työkalujen täytyy olla kohtuullisia ja niiden täytyy olla oikeassa paikassa. Huomautan, että pysyy myös aikarajassa. Thank you. Kiitos. Marko Valli. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pyrin puhumaan nopeasti kahden minuutin ajan. Tämä on nyt ensi kauteni täällä ja 2009, kun kriisi levähti, niin minä olin liikepankissa töissä. En ollut mikään meklari tai sen tyyppinen, vaan säästöpankki puolella. Että sinä ei vaikuttanut kriisiin, mutta tiedän, vähän tästä itsekin ja esittelee, totesi, että paljon on saatu aikaa näiden vuosien aikana. Mikä on muuttunut sitten, vaikka paljon on tehty? Ehkä on muuttunut on ainakin se, että yritykset, jotka reaalitalouteen liittyvät eniten, pienimmät tai perinteisimmät, jotka vaikuttavat PKT, niin ne menivät nurin. Mutta jos ajatellaan suuria monialayrityksiä, isoja investointeja, niin sinne pumpattiin rahaa keskuspankeista niin, että likviditeettiä oli niin paljon, mutta se meni liik- väärään osoitteeseen. Ja varmasti tälle pitäisi jotain tehdä, että päästään kriisistä eroon. Miten me voidaan panna pankki palvelemaan taloutta ja reaalitaloutta, laitetaan työttömyyttä ja muita ongelmia, niin että saataisiin uudelleen jakoa rikkauden osalta. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt työstetä asia niin, että voitaisiin jotenkin sterilisoida tätä, eikä vain jotain pienesti tehdä, vaan sellaista, jolla on jotain vaikutusta todennäköisesti, koska meidän ryhmämme ei kantavina ottanut, varmasti pitäisi pöydän ympärillä mennä ja yhdessä miettiä, miten voitaisiin puuttua tähän systeemiin myös, myös kansainvälisellä tasolla. Täytyy puhua, ei, eivät eurooppalaiset pelkästään tästä kärsi, vaan muuallakin tästä kärsitään. Eli vakavasti puuttua tähän kansainvälisestikin. Thank you. Now. Kiitos. Ja ennen kuin annan puheenvuoron vielä esittelijälle, haluaisin, antaisin puheenvuoron myös komissiolle lyhyttä puheenvuoroa varten. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle, varjoesittelijälle ja kaikille muille jäsenille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun, joka minun näkökulmastani katson on kovin hyödyllinen. Kolme kohtaa. Ensinnäkin, miksi tarvitaan tätä järjestelmää kaikkien edellisten uudistusten lisäksi? En aio nyt tässä tylsittää teitä pitkillä lyhenneluetteloilla, luetteloilla, mutta kaksi esimerkkiä. Meillä on uusi pääomapuitteisto, mutta se ei ole mikään ihmelääke, vaan kun katsotaan kaupankäyntiä pankeissa, niin on paljon hajaumaa sen suhteen, millä tavalla pankit suhtautuvat tradingin liittyviin riskeihin. Ja tämä, se, se työ, joka on tässä mm, suhteessa tehty, ei ole vielä ratkonut kaikkia ongelmia. Ja siitä syystä pääoma ei ole aina hyvä väline. Toiseksi päätöslausuma olemme työskennelleet sen parissa paljonkin. Kriisiratkaisu, anteeksi, tarkoitan. Ja olemme tehneet sen parissa paljon työtä. Meidän täytyy kuitenkin tunnistaa, että hyvin monissa kohdissa meillä on erittäin laajoja, erittäin suuria pankkeja, ja vain 30 pankkia kuuluu tähän ehdotukseen. Ha- prosessi on haasteellinen ja se koskee varsinkin näitä suuria, monimutkaisia rajoja ylittävää toimintaa harjoittavia pankkeja. Jos katsotaan näitä kahta esimerkkiä, niin minusta meillä on niiden kohdalla työtä tehtävää. Siihen tällä esityksellä pohditaankin. Toiseksi markkinoulottuvuus on mainittu. Olen aivan samaa mieltä siinä, että sisämarkkinaulottuvuus on oleellinen, varsinkin kun otetaan huomioon, että neljä jäsenvaltiota on jo säätänyt lakeja tässä suhteessa – ja muut ovat pohtineet niiden säätämistä, ovat sanoneet, että ainoa syy siihen, miksi näin ei ole tehty, on, että Euroopan ehdotus on tulossa. Pelkästään yhtenäismarkkinat eivät vaarannu monimuotoisuuden säilyttämisen avulla myös pankkiunioni. Yksi pankkiunionin pääpilareista on tämä yksi yhtenäinen sääntökirja, jos säilytämme kansalliset säännöt, niin silloin kyllä vesitämme tuon yhten, tuo yhtenäiset säännöt. Kolmanneksi, me emme vastusta yleispankkeja ja tavoitteena ei ole suinkaan niiden toimintaa vesittää, vaan kohdistaa toiminta niihin riskeihin, joita sellaisella pankilla on, jotka käyvät paljon kauppaa. Silloin kun tuo riskitaso nousee liian korkealle, niin siihen täytyy puuttua. Ei ole myöskään tarkoituksena visi, vesittää reaalitalouden rahoitusta, vaan tämä on lisä pääoma niin, että mahdollistaa sellainen toimintaympäristö, että kaikki toimijat voivat toimia siellä täysipainoisesti. Nämä ovat ne kolme kohtaa, jotka haluaisin mainita, ja kuten edustaja Goulart mainitsi, niin tässä on tietysti myös kysymys siitä, mitkä ovat neuvoston kannat varsinkin suhteessa tähän valvonta harkintavaltaan on niitä, jotka haluavat saada enemmän harkintavaltaa. Se ei kuitenkaan ole mikään yksimielinen lähestymistapa neuvostossa ja me kyllä työstämme tätä voimakkaasti neuvostossa, jotta voisimme selventää sitä, mikä meidän ehdotuksemme on ja minun näkökulmastani katson haluaisin painottaa sitä, että tämä meidän lähestymistapamme on käytännönläheinen. Olemme pyrkineet tasapainoittamaan objektiivisen puitteiston niin, että siinä on mukana myös jonkun verran harkintavaltaa ja voidaan näin puuttua näihin eri ongelmiin. Kiitoksia valitan, että puhuin liian pitkään. Kiitos komissio. Ja viimeisen sanan sanoo esittelijämme. Thanks for an interesting Paljon kiitoksia, kiitokset mielenkiintoisesta keskustelusta. Oli hienoa, että vasemmisto osoittautui kapitalistiin ajajaksi. Tämä on jo hyvä lähtökohta sinänsä ja luo oivan pohjan yhteistyölle. Normally always agree. Olen aina kanssanne samaa mieltä, jos sanotte, että markkinatalous on hyvästä. Economy. Markkinatalous on jopa sosiaalista, sanoisin. Ja toivottavasti olette kanssani samaa mieltä siitä, että investointeja on lisättävä Otmar otti tärkeän asian esille, joka kannattaisi pitää, pitää mielessä riippumatta siitä, mitä mieltä olemme näistä, tästä kokonaiskuvasta. Eli kyse on yhdestä lainsäädäntöpaketin osasta. Joskus on hyvä kats- sanoa, mitä ei ole vielä sanottu. Muistaakseni Philip mainitsi, että hän kuuli jotain säveliä ja hienoa se, että täällä musiikki soi korvissa, kun täällä keskustelua seuraa, mutta joskus sävel voi olla toisenlainen. En sanonut, että olisimme säännelleet liikaa pankkialaa, vaan totesin, että sitten vuoden 2009 sääntely on harjoitettu, ja jos katsotaan, mitä olemme saaneet aikaiseksi, niin meidän täytyy tunnustaa, että kyllä pankkiala on muuttunut. Minä lähden siitä ajatuksesta, että vuosi 2014 poikkeaa vuodesta 2009. Ja jos vähänkään itsekunnioitusta on, ja sitä varmaan löytyy, niin kyllä meidän vain täytyy tunnustaa se fakta, että tilanne ei ole samanlainen kuin alkujaan. Eli tämä lainsäädäntö, teksti se ei ole yksi ainokainen, vaan se on yksi monin joukossa. Täällä sanottiin, että minä pitäisin yleispankeista toisin kuin vasemmiston ihmiset. Minä en pidä tai rakasta pankkeja laisinkaan, vaan enemmänkin rakastan ihmisiä, joten levollisin mielin tätä asiaa käsittelen. Me tarvitsemme toisenlaisen pankkialan rakenteen tarpeisiin nojautuen. Me tarvitsemme pieniä pankkeja, vähittäispankkeja, investointipankkeja ja muita. Mutta tärkeää on, että meillä on olemassa rahavirtoja ja että myöskin rahaa voidaan tarjota taloudelle. Keskustelussa ei ole huomioitu sitä, että ongelma on ollut jotain aivan muuta. Investointipankkipuolella ongelmia on ilmentynyt ja me olemme eriyttäneet nämä investointipankkitoiminnat ja sitten vähittäispankki ja kiinteistöpankkitoiminta – Monet täällä pitävät Yhdysvaltoja eräänlaisena esimerkkinä. Lehman Brothers johti tähän vähittäispankkitoiminnan ongelmaan. Eli ongelmat liittyvät juuri vähittäispankki ja kiinteistöalan ongelmiin. Tämä pitää huomioida. Jotkut pankit ovat toimineet myöskin keinotellen. Joskus täytyy vain näitä asioita ratkoa kovalla kädelle ja paneutua todellisiin ongelmiin, eikä näennäisiin ongelmiin. Meidän täytyy paneutua riskeihin, kuten komissio totesi, eli että niihin ongelmiin, jotka yleispankit voivat tuoda mukanaan, mutta huomioiden myöskin muut aspektit ja lainsäädäntötekstit, jotka on jo hyväksytty. Ja saan tässä yhteydessä korostaa seuraavaa. Uskoakseni Jakob viittasi tähän. CRD4 tarkoittaa sitä, että pääomaa vaatimukset kaikkien pankkien osalta ovat aivan toisenlaiset. Eli pääoman vaatimukset perustuvat toimintamalleihin ja toimintamallit määräytyvät markkinoiden tarpeiden mukaisesti. On sanottu, että me keskustelemme liikaa juuri tästä too big to fail asiasta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö pankki voisi jatkaa toimintaansa. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on olemassa lähtökohdat kunnossa, jotta pankit voivat toimia. Ja mitä sitten tukiaisiin tulee, tästä voin kyllä keskustella myöskin kahdenkeskisesti ihmisten kanssa, jos haluatte. Jos haluamme varmistaa, että kun pankki ajautuu ongelmiin, niin ensimmäinen ratkaisumalli ei ole se, että lähdetään rahaa hakemaan veronmaksajien kukkarosta, vaan tärkeää on, että BRRDn järjestelmä toimii. Ja että direktiivissä lähdetään sitä olettamuksesta, että pankit lähtevät liikkeelle erilaisista lähtökohdista jos kyse olisi vain ainoastaan vähittäispankkitoiminnasta ja tällainen pankki ajautuisi ongelmiin, niin voin vakuuttaa teille kokemukseni nojalla, että uskottavuus kyllä kärsii melkoisesti, sillä aika harvat vähittäispankit toimisivat siten, kuten aikanaan Kyproksella, koska siitä on haittaa yhteiskunnalle, järjestelmälle, taloudelle, sosiaaliselle ulottuvuudelle ja uskottavuudelle. Eli meidän ei pitäisi uskoa, että vähittäispankkitoiminta olisi se kaikin turvallisin pankkitoimintamalli. On olemassa erilaisia pankkeja ja niihin liittyen on olemassa erilaisia riskejä. Siitä pitäisi lähteä liikkeelle. Voin vakuuttaa teille, että markkinatalouden kannattajat Filip ja Sven, jos he olisivat jonkun maan hallituksessa mukana ja tallettajien varat joissakin väittäispankkeissa olisivat menossa hukkaan, niin tuskin sanotte, että käytetään vain alaskirjausta. Tuskin teillä riittäisi rohkeutta. Rohkeita olette kyllä ja kateeksi käy. Liisto kiitti kunnar, mutta sinun poliittisessa perheessä on osoitettu, että ei te ole sisua. Ei se tarkoita, että ei muilla olisi myöskään. Filip, vastasin siihen sanomalla, että me olemme kaikki ihmisiä ja toisaalta silloin kun vastaamme asioista, niin aina täytyy huomioida kaikki päätöksen mukana tuomat seuraukset. Minä haluan varmistaa, että tekemämme päätökset eivät aiheuta ongelmia, sillä silloin kun pankki ajautuu ongelmiin, niin Parempi olisi, että teidän rakastamanne kapitalistit maksavat laskun ja olisi hyvä, että tallettajat nauttisivat suojaa. Se on sosiaalista markkinataloutta. Kiitoksia. Kiitos. Varmasti kaikki ovat tavoitteista samaa mieltä, mutta on eri näkemyksiä, miten päästä niihin. And so we will discuss, of course. Totta kai tästä keskustellaan varmasti myös sosiaalisen markkinatalouden näkökulmasta, mutta tässä nimenomaisessa aiheessa on kyse rakenneuudistuksista. From the EPP group, we are very... EPP-ryhmä on kyllä tyytyväinen siihen, että kaikki ovat sosiaalisen markkinatalouden kannattajia. No tästähän on ikuinen keskustelu, onko sosiaalinen markkinatalous sosiaalista sinällään vai pitääkö sitä sosiaalistaa. Eli sen sisälläkin on monenlaisia näkökantoja. Siitä erikseen sitten keskustelu, miten saadaan aikaan sosiaalista markkinataloutta. Mutta nyt voin kertoa teille aikataulusta jotain tämän tärkeän lainsäädäntöhankkeen kohdalla. Julkinen kuuleminen toinen joulukuuta. Mietintö luonnos esitellään 21. päivä tammikuuta ensi vuonna. Määräaika tarkistusten jättämiselle on todennäköisesti 30. tammikuuta. Ajatuksena on käydä tarkistuksia läpi 23. helmikuuta. Äänestys toimitetaan 23. maaliskuuta. Täysistuntoon sitten huhtikuussa ensi vuonna. Tässä aikataulu. Keskustelu oli vilkasta ja mielenkiintoista. Nyt menemme toiseen asetusehdotukseen, joka liittyy tähänkin Komissio itse asiassa esitteli tämän osana pakettia tammikuussa 2014. Tämä asetus liittyy rahoittamiseen käytetty arvopapereiden ilmoittamiseen ja läpinäkyvyyteen. Renato Soru on esittelijänsä puheenvuoro. Grazie mille, presidente. Kovasti kiitoksia puheenjohtaja. Kuten juuri totesittekin, Tämä sääntelyehdotus tulee nyt osana pakettia parlamenttiin ja se on osa laajempaa lainsäädäntöhanketta. Kuten juuri tuo äsken keskustelussa ollut aihekin liittyen pankkijärjestelmän rakenneuudistuksiin. Tässäkin, joka liittyy arvopereiden käyttöön rahoittamisessa – niin tässäkin on työryhmänen, työryhmä ollut takana Erkki Liikasen johdolla, joka teki työtä 2011. Ja siksi näitä käsitellään tavallaan yhdessä, koska kun ajatellaan SFTitä, niin kyse on rahoitusjärjestelmästä, jotta saadaan aikaan likviditeettiä, niin että on arvopereitä ja vakuuksia, joita voidaan antaa lainaksi, tai voidaan uudelleen panttaustakin harjoittaa tavallaan tämä kaiken keskeisin osa myös pankkitoimintaa, varjopankkitoimintaa. Ja tässä on ajateltu tiettyjä uudistuksia, sääntelyä, kun tässä taustalla on myös pelko siitä, että osa toiminnasta, silloin kun kyse säännellystä toiminnasta, niin se menee vähemmän säännellyn toiminnan puolelle, myös siis varjopankkitoiminnan puolelle. Totta kai tähän liittyy läheisesti myös se, mistä juuri puhuttiin Högmarkin yhteydessä. Ehkä tästäkin voitaisiin yhdessä käydä keskustelua aiheesta, mutta ehkä voidaan laajentaa keskustelua myös sikäli, että voidaan rinnakkain käsitellä näitä kahta asetusehdotusta. Tai sitten erikseen. Olen tavannut kaikki varjoesittelijät yhdessä ja erikseen. Myös epävirallisemmin se on ollut hyödyllistä, jotta voidaan tietää paremmin, missä mennään meidän mielestämme tässä aiheessa. Me päätimme myös rinnakkain tätä käsitellä pankkiuudistushankkeen kanssa. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu nimenomaan tästä näkökulmasta. Ennen joulukuuta tätä voidaan vielä käsitellä, ehkä 18-19 joulukuuta voin esitellä luonnoksen ja sitten helmikuussa käsitellään tarkistuksia ja katsotaan sitten ehkä äänestystä joskus maaliskuussa valiokunnassa. Todellakin, kuten totesin, tässä on SVTssä arvoperien myyntiä, että saadaan aika likviditeettiä jollekin toimijalle. Ja sitten lainaksi antamista, arvopereiden lainaksi antamista, eli arvopereitä lainataan ilman, että niitä täytyy uudelleen takaisin ostaa. Tähän liittyy myös roll-off-prosessi, joka pidentää tätä prosessia. Se on tärkeä sektori. Tähän liittyy noin 53 biljoonaa euroa kaiken kaikkiaan, ja siksi Euroopan markkinat ovat suurimmat Yhdysvaltain jälkeen. Yhdysvalloissa se on siis 29 biljoonaa, eli Euroopan markkinat ovat suurimmat. Siksi se on erittäin tärkeää myös Englannissa, koska se on hyvin tärkeä markkinapaikka näiltä osin. Tarkoituksena on vähentää systeemistä riskiä ja siksi 2013 saa, hyväksyttiin FFSPssä suosituksia liittyen riski, riskeihin, jotka liittyvät siis arvoperä toteuttaviin rahoitustoimiin ja varjopankkitoimintaan. Suurelta osin tässä sääntelyehdotuksessa huomioidaankin myös FSBn suositukset. Siellä on muun muassa suositut 1 ja 2, niin että toimivaltainen viranomainen voi kerätä lisätietoja rahoitusmarkkinoilta kunnollisessa arvomarkkinakaupassa, niin tämä läpinäkyvyys lisääntyisi. Numero viisi suosituksista edellyttää, että rahastot ovat myös läpinäkyviä suhteessa sijoittajiin. Ja vielä suositus numero seitsemän on erityisen tärkeä välikäsiä ajatellen, nimittäin, että täytyy myös asiakkaille toimita riittävästi tietoja. Tässä on kolme läpinäkyvyyden tasoa. Systeemitieto, ja sitten suhdessa sijoittajien tietoa, mutta myös viime kädessä myös yksittäisiin asiakkaisiin nähden on tarjottava tietoa. Halutaan luoda sellaiset järjestelmät, jotka ovat läpinäkyvämpiä ja turvallisempia, ja voidaan miettiä myös toimenpiteitä näillä kolmella tasolla läpinäkyvyyttä, kun tietoja julkistetaan rahoitustoimista sijoittajille mutta myös tarvitaan läpinäkyvyyttä sopimuksissa ja vastuissa. Ei ole kyse pelkästään niin siitä, että arvopapereita käytetään likviditeetin lisäämiseksi, vaan niitä käytetään edelleen uudelleen likviditeetin luomiseksi, että tulee tavallaan ketju, useita kertoja arvopapereita käytetään, usein ei tiedetä mihin päädytään ja missä on vastuu, koska voi olla kymmenkertaisesta ketjusta. Joskus olet niitä käytetty neljä kertaa amerikkalaisilla markkinoilla. Euroopan markkinoilla ei ole tällaista tietoa käytettävissä. Kuitenkin se on keskeistä tietoa myös EKP on todennut, että hyvin tärkeä osa rahoituskriisissä sitten vuoden 2009, johon on täälläkin viitattu tänään, liittyy nimenomaan liian suureen rahoitusjärjestelmään, eli liikaa velkaantunut rahoitusjärjestelmä. Että täytyy ymmärtää jotenkin mittasuhteet myös tässä viputuksessa, kun vipuvaikutus ketjutuksen myötä vain kasvaa, niin siksi tätä osaa pidettiin keskeisenä. Ensimmäisissä keskusteluissa varjosittelijöiden kanssa ja muidenkin sidosryhmien kanssa, joidenkin laitosten kanssa, jotka ovat käsitelleet näitä asioita, joidenkin luottolaitosten ja joidenkin pankkienkin kanssa ja myös FSBn edustajien kanssa, niin keskustelussa on tullut ilmi se, että on yleistä tarvetta saada aikaan sääntelyä kritiikkiäkin on esitetty, ehkä ei kovin merkittävää. Ensinnäkin on esitetty, että halutaan harmonisoida terminologiaa jäsenvaltiossa ensinnäkin, mutta myös suhteessa muihin markkinoihin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Pitäisi siis yhdenmukaista terminologiaa ja määritelmiä. EKPkin on hiljattain kallistunut sille puolelle, että pitäisi käyttää ei uudelleen panttausta, vaan uudelleen käyttöä, koska siellä on muitakin toimia, joissa ei ole kyse panttauksesta, sitoumuksesta sinällään, vaan myynnistä takaisinottolupauksella. Ja tätä käytetään myös lainaksi antamiseen tämä lending-termi, kaupankäyntivarastossa tuon kuin kyse merkittävästä salkusta. Mikä vielä merkittävämpää puolestaan sitten on, että soveltamisalaa määritellään selkeästi, eli sitä sovellettaisiin pelkästään sellaisia rahoitustoimia, jotka nyt ovat tuttuja ja tunnettuja markkinoilla, mutta voi olla, että jatkossa on kyse muista uusista rahoitustoimista, jotka ovat tähtävät samaan tavoitteeseen. Eli pitäisi jotenkin myös sujuvoittaa sääntelyä näiltä osin. Moni sidosryhmäkin on ollut sitä mieltä, että sääntelyn on oltava riittävän laajaa ja on toivottu, että komissio tekisi tästä helpommin sovellettavaa, kun on kyse vastaavista rahoitustoimista, vaikka niitä ei näin nyt tunnetakaan. Näin käytännöt toimijatkin voivat tätä hyödyntää jatkossa. Sitten vielä on esitetty sellaistakin kritiikkiä, että sääntelyn pitäisi koskea myös keskuspankkeja. Nimittäin, jos ajatellaan takaisinottosopimuksia, joita keskuspankki paljon käyttävät, siellä on myös vastapuolena pankkia ja luottolaitoksia, niin että tällaisetkin toimet mahdollisimman nopeasti kahdenkeskisesti ilmoitettaisiin valvontaviranomaisille. Jotkut ovat sitä mieltä, että näin pitää tehdä, että olisi mahdollisimman vain paljon kattavia tietoja. Myös EKP on, mutta sitten on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että ei tätä pitäisi soveltaa keskuspankkeihin, kun ne harjoittavat rahapoliittisia toimia. Rahapolitiikassa tarvitaan myös tiettyä salaissapitovia mahdollisuutta ja luottamuksellisuutta. Eli on hankalaa ruveta olla läpinäkyvä näiden tietojen osalta markkinoilla. Tämä e-, keskuspankkien ulkopuolelle jättäminen on teemana vielä avoin kysymys, siitä käydään keskustelua. Myös jotkut poliittiset ryhmät ovat sitä mieltä, että läpinäkyvyyden pitäisi vallita kaikkien osalta, ja totta kai rahapolitiikassa on oma luottamuksellisuutensa käytössä keskuspankeissa. Vielä eräs kysymys, jota on varmaan työstettävä. Tapasin nimittäin myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriön edustajaan, että jotenkin voitaisiin yhdenmukaistaa tiedottamiskäytäntöjä, joita on käytössä muilla markkinoilla, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Näin kahdenkeskinen ilmoittaminen olisi vastavuoroista ja yksiselitteisempää ettei tulisi tarpeetonta päällekkäisyyttä. kun on kyse toimien julkistamisesta, joka on jo hoidettu muualla. Kaikki osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että pitäisi käyttää erityistekniikoita, joita on ollut Emirissä käytössä – Eli mitä siellä on johdannaisten osalta käytetty raportoinnissa, se voisi olla lähtökohtana, että voidaan standardeja luoda myös, kun on kyse tästä asetusehdotuksesta. Eli olisi johdonmukaisuutta näiden kahden säädöksen välillä. Eli hyödyntää saatua kokemusta välttääksemme tarpeettomat virheet, joita ehkä aikaisemmin on tehty teemasta. Niin pitäisi täällä olla jonkinlainen liikkumavara vielä tässä, niin että voitaisiin jotenkin taata se, että kun riski on jonkun toimijan harteilla, niin ja sen päälle tulee muita rahoitustoimia, niin miten voidaan jotenkin arvoperheen kiinnissä oleva. Voisitko jo vähän päätellä? Olen päättämässä. Olen päättänyt. Aliarvostus siis. Kun siihen liittyy yksittäisen pankin aiheuttama riski, mutta myös systeeminen riski voi olla kyseeseen, koska se tavallaan voi loputtomasti kertaantua, kun yhtä omaisuuserää on käytetty usean otteeseen. Eli on syntynyt likviditeettiä kyllä, mutta valtavia riskejäkin on syntynyt, varsinkin systeemisiä riskejä. No niin, tässä mennään keskustelussa. Olisi nyt hyvä tietenkin kuulla kommentteja, varsinkin muilta varjosittelijöiltä. Ja katsotaan, minkälaista keskustelua tästä kehkeytyy. Keskustelu toki jatkuu myös kahdenkeskisesti tai kaikkien varjojen kesken, jos niin halutaan. Thank you, Renato. Kiitoksia, Renato. Ensimmäisenä kansanpuolueen varjosittelijä Danutta Hybner. Uh, chair, uh, I would like... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin viitata siihen, mitä Gunnar tuossa alussa totesi Tämä asetus on tullut tulossa vuonna 2014, mutta se olisi pitänyt hoitaa paljon aiemmin. Se kokemus meillä tästä rahoituskriisistä on. Finanssitransaktiot, jotka ovat tärkeitä, äh, ja tähän Renatakin painotti, ovat sellaisia, että niitä voidaan käyttää myös varjopankkisektorilla niin, että vivutusta tapahtuu liikaa. Ja meillä on tässä tietysti kaksi haastetta. työstä. läheisesti sitä, mitä Gunnar ja varjoesittelijät tekevät liikasen mietinnön suhteen, mutta samalla nähdään, ja minä tässä oikein pidän peukkoja pystyssä, että tämän asetuksen puitteissa päästään nopeammin eteenpäin kuin liikasen mietinnön. Eli meidän täytyy katsoa sitä, missä määrin me voimme yhdessä toimia ja tehdä sitten päätöksen tuon työjaosta. Toinen haaste on se, että samanaikaisesti kun katsotaan tätä varjopankkiaggressiota, niin nähdään myöskin globaalilla tasolla paljon töitä, varsinkin rahoitusvakauslautakunta työstää näitä erittäin tärkeitä kysymyksiä. Meidän täytyy siitä syystä löytää ratkaisu sille, millä tavalla otetaan huomioon tämän työn lopputulos. Ja meillä on tietysti tämä tarkistuslausekeajatus, joka mahdollistaa sen, että komissio voi mahdollisesti myöhemmin ottaa nämä tulokset huomioon. Itse haluaisin ottaa esille joitakin niistä alueista, joissa tarkistukset olisivat hyödyksi. Ja ne ovat niitä, joita Renatokin haluaisi kattaa. Yksi alue on määritelmät ja yksi haasteista sille, että asetus saataisiin vuonna 2014 on se, että monet määritelmät on jo otettu käyttöön useissa muissa asetuksissa. Ja meillä täytyy olla tällainen Yhtenä lähestymistapa suhteessa siihen, millä tavalla näitä määritelmiä käsitellään. Saattaa olla, että tarvitaan muutamia uusia määritelmiä, esimerkiksi näihin pääomajärjestelyihin, mutta tarvitsemme myös emun sisältä pää, määritelmiä, jotka saattavat vaatia tarkennusta asetuksen puitteissa määritelmä kysymys siitä syystä on aikamoinen haaste. Ja uusi äh, uudelleenpanttauskysymys esimerkiksi on tällainen haaste. Ja sitten suuri asia, jonka Renato mainitsi, koskee tilanteita, jossa keskus pankkiosapuolet ovat mukana. Ja katsotaan sitä, että pitäisikö noiden transaktioiden noudattaa tiukempia vaatimuksia. Viittauksia rahapolitiikkaan muuhun on. Ja kyseessä on suuri asia. Paljon on erilaisia perusteluita sille, että minun tehtäisiin poikkeus näille osapuolitoimille vastapuoli toimille. Ja näin on paljon pohdittu myös sitä, että tarvitaan erilaisia raportointivaatimuksia ja poikkeuksia niihin. PK-yrityksen ne tulisi ottaa huomioon. Vaikuttaa perustellulta pohtia tällaisia pk-yrityspoikkeuksia niin, että transaktiot raportoidaan sitten finanssin vastapuolen, rahoitusvastapuolen toimesta. Näin tämä asia ei olisi sellainen taakka pk-yrityksille. Sitten se aikaväli, jonka aikana vastapuolten tulisi säilyttää mahdollisen transaktion äh, muistijälki. Komission ehdotus on aika antelias, jos näin voitaisiin sanoa, kymmenen vuotta. Ja tietysti voidaan kyseenalaistaa tuon ajanjakson pituus, varsinkin jos otetaan huomioon toimialan dynamiikka. Ja tässä yhteydessä mielestäni kymmenen vuoden ajanjakso ei tarjoa juurikaan lisäarvoa Siksi minusta olisi parempi keskustella valiokunnan parlamentin kanssa lyhyemmästä ajanjaksosta. Tämän lisäksi meillä on kysymys yleisesti ottaen siitä, että jos halutaan rahoitussektorin mukaan tehokkaalla tavalla panostamaan kasvuun, niin täytyy tarkastella myös asetuksen aiheuttamia kustannuksia – transaktioiden avoimuus on ehdottoman tärkeä, mutta en ole vakuuttunut siitä, että tarvitsemme muuten samaa tasoa, näissä, jos katsotaan asiaa kansalaisten näkökulmasta. Siinä on hieman eri haasteet, joten tässä voitaisiin ehkä erotella erityyppiset toimet toisistaan. Olen sitä mieltä, että jos seurallan sitä tietä, että pyritään vähentämään sijoittajalle aiheutuvia kustannuksia, niin voitaisiin myös hyödyntää paremmin niitä välineitä, jotka ovat olemassa. Ja näin esimerkiksi käyttää näitä olemassa olevia erilaisia kauppatietorekistereitä. Ja sitten mainittiin repot ja varsinkin nämä käynnissä oleva työ, joka on käynnissä FSB-puitteissa. Minusta meillä on paljon erilaisia esimerkkejä mm, pääomavaatimuksista tilanteessa, jossa muu kuin pankkiinstituutio lainaa omia varoja vastaan. Selkeästi tarvitaan sääntöjä tällaisissa tilanteissa. Eli kysymys siitä, millä tavalla se voitaisiin hoitaa tässä meidän asetuksessamme suhteessa globaalin sääntöön, niin on yksi niistä haasteista, joka meillä on. Ja voisimme ottaa myös käyttöön sen, että pohdittaisiin näitä arvonalennuksia vakavammin. Kyseessä on tärkeä asia tässä prosessissa. Nämä ovat niitä pääalueita, joissa meidän tulisi työskennellä. Aivan kuten Renatokin totesi, minusta me olemme tässä rintarinnan siirtymässä kohti samaa lopputulosta, eli että varmistetaan avoimuus ja tehdään tästä asetuksesta myönteinen, kun pohditaan kasvua. Kiitoksia. I would kindly ask the shadow to... No niin, pyydän, että varjoesittelijät puhuisivat vähän vähemmän. Nyt pitäisi jo ruveta käsittelemään seuraavaa kohtaa. Mutta Case Winpen kuitenkin vielä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyemmin, mutta tämä on hyvin tekninen asia. Meidän täytyy kyllä käsitellä myöskin tässä vaiheessa yksityiskohtia. Kiitokset esittelijälle näistä ponnisteluistaan. Tämä on erittäin tärkeä aihealue ja olen Danutan kanssa samaa mieltä, että tämä asia olisi pitänyt hoitaa jo paljon aikaisemmin, eikä vasta nyt. Me olemme yrittäneet hoitaa asiaa monessa lainsäädäntötekstissä viime parlamentaarisella kaudella. FSB, ESB ja kansalliset val- valvontaviranomaiset ovat jo 6-7 vuotta sitten esittäneet huolenaiheitaan, joten epäkoordinoidusti asiaa on tähän asti käsitelty. CSDR on asiaa käsitelty tietyissä tilanteissa. MIFIT ja CRD4, siinä on katsottu takaisin ostoasioita. USITS ja AIFM, niin niissä on käsitetty taas omia asioita ja minä toivon, että nyt voimme todellakin saada linkitettyä nämä kaikki asiat toisiinsa varmistaen näin, että meillä on oikea lähestymistapa ja kattava sellainen. Ja jotta varmistetaan, että mitkään asiat eivät jää käsittelemättä. Ensinnäkin määritelmiin. Paljon on keskusteltu siitä, että tämä lainsäädäntöpaketti pitää toimia myöskin tulevaisuudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että me pidämme kiinni lainsäätäjän roolistamme. Emme anna komissiolle vapaita toimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy katsoa mitä arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet käytännössä tarkoittavat. Eli meillä pitää olla tarkkaa tietoa siitä, mistä on kyse, koska me olemme yhteislainsäätäjänä mukana. Me emme halua antaa kaikkia valtaa komissiolle. Mitä tulee muihin määritelmiin, niin tämä uudelleen käyttäminen, edelleenpantaus, niitä käytetään oikeastaan rinnakkain synonyymeina, mutta ne tarkoittavat eri asiaa. Niitä, on tarkoitus, niitä oli tarkoitus käyttää eri tarkoitusperiaan varten, joten meidän kyllä tulisi keskustella siitä, että aiommeko hyväksyä vain ja ainoastaan uudelleenkäyttämistermin, joka kattaisi nämä molemmat asiat, vai haluammeko lähteä FSBn tielle, eli että molempia termejä käytetään, koska näitä asioita käsitellään eri tavalla, koska niiden käyttö tarkoituskin on erilainen. Eli meidän tulee kyllä keskustella siitä, että käytetäänkö yhtä vaikka kahta määritelmää. Ja sitten mitä tulee raportointiin, niin Danuta viittasi jo kahteen mahdollisuuteen, eli sääntelijälle raportoiminen ja sitten investoijille raportoiminen. Meidän täytyy vain varmistaa, että molempia varten meillä on olemassa järkevä lähestymistapa. Me olemme kyllä joutuneet johdannaismarkkinoiden raportoinnin osalta nielemään myöskin aika lailla katkeria paloja. Ja kuten havaittu, niin teollisuuden on vaikea päästä vauhtiin toimivan mallin tiimoilta ja sekään ei ole mikään helppo ja halpa harjoitus. Me haluamme vaalia vakautta ja tästäpä syystä ehdottaisinkin, että me voimme käyttää mahdollisuuksien rajoissa nykyisiä rakenteita ja myöskin olemassa olevia raportointijärjestelmiä. Meidän täytyy katsoa myöskin kansainvälisiä standardeja varmistaen, että meillä on olemassa globaalistikin myöskin yhtenäiset lähestymistavat näiden kaupankäyntitoimijien seuraamiseksi. Ja mitä tulee MIFITiin, niin että tässä toiminta MIFIDin eh, jalanjälkiä seuraten, mutta tässä näitä yhteisöjä käsitellään laajemmin ja meidän täytyy varmistaa, että nämä jotta kaksi lainsäädäntötekstiä eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Lisäksi täytyy katsoa myöskin komission lähestymistapaa näihin vastapuoliin liittyen. Komission ehdotuksessa ei määritellä laisinkaan sitä, että mikä on rahoituksellinen tai taloudellinen vastapuoli pitkään nämä kaksi osapuolta on pidetty erossa toisissaan ja nyt yksi, kaksi, ne ovat yksi ja sama asia. Tämä aiheuttaa epävarmuutta. Ehkäpä onkin tarpeen, että tässä tekstissä osalta puhutaan vain ainoastaan näistä rahoituksellisista vastapuolista ja sitten muista vastapuolista. Oli miten oli, meidän täytyy varmistaa, että vähennämme muiden kuin rahoituksellisten vastapuolten kantamaa taakkaa ja siksipä olenkin Danutan kanssa samaa mieltä siitä, että silloin kun puhutaan hyvin pienistä toimijoista, kuten pekoyrityksistä, että meillä on silloin suhteellisuuden periaatetta noudattava järjestelmä käytössä ja meidän täytyy huomioida tässä, minkälaisia raportointivelvoitteita pk-yritykselle langetetaan. Täällä on viitattu myöskin alas kirjaamisen tai Alron alennukseen. Viime FSB-konsultaatiokirjoksen aikana asia oli esillä ja tämä alennus voisi olla toimiva järjestelmä tällä alalla, mutta tekstissä tätä asiaa ei kylläkään mainita ainakaan komission tekstissä ja olen huolissani siitä, että jos otamme erilaisen konseptin käyttöön kuin tämän alennuksen, ja se mainittaisiin tässä tekstissä, ja jos vaikutusanalyysiä ei tehdä, niin voipa olla, että heti ensimmäisen lainsäädäntötekstin hyväksymisen yhteydessä komissio ei seuraa omaa periaatettaan, eli paremman lainsäädännön laatimista, joten meidän täytyy tarkistaa komission puolelta tätä tekstiä ottaen huomioon arvon alennuksen ja siihen liittyvän ö, arvioinnin, ja sitä kautta todellakin vaalia tätä paremman lainsäädännön laatimisen periaatetta. Ja lopuksi vielä tämä yleinen huolen aiheemme, joka liittyy kaikkiin näihin lainsäädäntöteksteihin ja tiedän, että esittelijä on näistä tietoinen, mutta ongelmana on erityisesti maksujen periminen Esman osalta kauppatietorekisteritietoihin liittyen. Toivottavasti tämä nykyinen äh, lainsäädäntöehdotus ei aiheuta tässä suhteessa ongelmia. Mielestäni nämä maksut pitäisi tässäkin huomioida. Jos maksuja kerätään, niin keräämisperusteet pitäisivät olla hyvin avoimet eli milloin niitä kerätään ja milloin niitä voidaan nostaa. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että näitä maksuja nostetaan ilman sen kummemmin asiaa perustelematta. Eli mielenkiinnolla jään odottamaan keskusteluja tästä hyvinkin teknisestä aiheesta. Tähän voi upota vielä moniakin tunteja. Kiitoksia. Kiitoksia. tuntia ei ole nyt aikaa. Sitten debakker. Minäkin yritän puhua lyhyesti lyhyesti, koska Keis on paljon asioita ja olen paljon samaa mieltä hänen kanssaan, mutta tässä täytyy nyt tarkkaan miettiä, mitä pyritään sääntelemään. Tässäkin on keskustelua systeemiriskistä. Ehkä sitä on mietittävä tarkemmin, miten voidaan tunnistaa tällä sektorilla systeemiriski. Siksi mielestäni on erittäin tärkeää käyttää selkeitä määritelmiä ei niinkään kakkostasolla, vaan että tehdä selväksi, mistä on kyse. Kei jo totesinkin, että jotkut käytetyt määritelmät edellyttävät selventämistä oikeudellisestikin. Joskus ne voivat tarkoittaa eri asioita. Tärkeää mielestäni on myös, että jos säädös halutaan, niin se noudattaa nykyistä lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle, varsinkin mitä tulee ilmoitusvelvollisuuteen, niin että käytettäisiin sitä, mutta ei saa lisää taakkaa sijoittajille tai viranomaiselle luoda, jos jo muutenkin hoitavat ilmoittamisen. Kei on muutenkin oikeassa, kun puhutaan lainapääoman leikkauksista, niin täytyy tehdä selväksi, että on kyse yleisistä puitteista, mitä nyt olen erotuksia nähnyt. Se, että otetaan hallituksen arvoperit pois, niin ehkä pitäisi käydä perustavalla tuonne keskustelu siitä, ovatko ne normaali rahoitustuote. Tiedän, että neuvostossa ja valtiovarmistossa haluavat nähdä sen tietyllä tavalla, mutta pitkällä aikavälillä se ei ole kestävällä pohjalla. Että käydään keskustelu siitä myös ja leikkauksesta, mitä Danuttakin toi esille ja Keikin, että aikataulutus on tärkeää tässä, kun ajatellaan uusia suuntaviivoja, uusia ehdotuksia, joita tulee, niin täytyy varmistaa, ettei mennä liian nopeasti eteenpäin Täytyy huomioida, mitä muuallakin tehdään. Ja ymmärsin puheenvuorosta, että pyritään selvittämään, voidaanko tämä jotenkin saattaa yksin. Siinäpä tärkeimmät sekä minulta. Muut lailla odotan mielenkiinnolla keskustelua aiheesta. Thank you. Kiitos. Gue. Kuka puhuu? Marisa vai Kari? Marisa Matias. Obrigada. Não, não seria eu tomar eh, a palavra.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 Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Me kannatamme tätä ehdotusta ensiaskeleena, kun pyritään parantamaan hyödyllisten toimien avoimuutta, mutta jotka saattavat myöskin johtaa vaarallisiin salaisiin siteisiin eri instituutioiden välillä. Meidän mielestämme on hyvä, että käytetään näitä kaupankäyntirekistereitä ja annetaan tietoa FSTstä varovaisuussyistä. Me pyrimme parantamaan ehdotusta, jotta julkinen tiedotus näistä, tästä informaatiosta tapahtuu. Tämän lisäksi toivomme, että varjoesittelijät pohtisivat myös muitakin asioita kuin vain avoimuutta. Nämä saattaisivat sisältää suositukset, tarkistukset, FSTiden ähm, insolvenssitapauksissa ja siihen, että voitaisiin tarkastella myös millä tavalla pääomaa hallintoa hoidetaan. Tämä vielä yksityiskohtaisemmin itse soveltamisalasta voisi olla hyväksi laajentaa tuota soveltamisalaa, kuten useat varjoesittelijät ovat jo korostaneet niin, että ne sisältäisivät EKPn ainakin näissä aggregoiduissa tiedotustapauksissa. Euroopan komissiolla on valta määritellä ne transaktiot, jotka vastaavat standardi FST, eli transaktioita. Tämä on hyvä porsareikien poistamiseksi, mutta siitä huolimatta tarvitaan enemmän yhden, ensimmäisen tason ohjausta, jotta voitaisiin määritellä se, mikä tulee ottaa huomioon. Kun puhutaan avoimuudesta suhteessa sijoittajiin, niin se soveltuu vain niihin sijoittajiin, jotka ovat uusitin puitteissa. Tämä voitaisiin laajentaa kastamaan kaikki vastapuolet niin, että nämä joutuisivat omissa yritysselvityksissään paljastamaan kaikki tämä katostoimintansa. Tämän lisäksi voitaisiin lisätä myös säännös, jonka mukaan vaadittaisiin näitä vastapuolia ilmoittamaan valvontaelimelle ja julkaisemaan yhdistetyssä muodossa näiden stressitestien tulokset omista arvopapereistaan. Tämä on myös se mukaista, mitä FSB on ehdottanut. Uudelleen panttauksen kohdistuva lisäavoimuus olisi hyväksi, jotta sisällytettäisiin siihen ESMAN ja EBAn suuntaviivojen yhdenmukaisuus riskihallinnoinnista ja uudelleen panttausta ei käytetä omaan lukuun tähtävän kaupankäyntiin. Sekä valvonta että toimivaltaiset viranomaiset, niiden kohdalla voitaisiin lisätä artikla, jossa ESMA tarjoaisi raportteja sekä määristä että tyypeistä erilaisista FST-transaktioista. Jälleen kerran FSBn suuntaviivojen mukaisesti. Tämän lisäksi voitaisiin mennä pidemmälle kuin avoimuus vaadittu seuraavissa kohdissa. Varattomuustapauksissa harmonisointisäännökset ja repotransaktioiden statuksen lopettaminen muuta kuin niiden, jotka käyttävät kaikkein korkeimman tasoista keskuspankin hyväksymää pääomaa raportit, jotka koskevat repokiistaratkaisua toimintoja niin, että nämä voidaan myydä silloin, kun markkinatilanne on rauhoittunut, jotta ei lisättäisi rahoitusstressiä. Näin voitaisiin myös työstää minimivaatimuksia, jotka kohdistuvat pääoma-arviointiin ja hallinnointiin. Jään odottamaan ilolla osallistumista tämän asetuksen muokkaamiseen. The rapporteur. Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä sano viimeisen sanan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille, jotka puhuivat täällä ja kertoivat näkemyksistään ja totta kai että ovat valmiita jatkamaan keskustelua myös. Keskustelusta käy ilmi, että tämä on herättänyt menettänyt intohimojakin, kun ajatellaan myös esimerkiksi pankki, markkinarakenneasetusta tai muita, vaikka tämä on vain yksi osainen kaikesta. Minä haluaisin nähdä tämän keskustelun muunakin kuin vain tekniikkana, askarteluna ajatellaan näitä ikäviä näkökohtia, joita on vaikea ehkä ymmärtääkin joskus, jos ei ole ammatiltaan näitä asioita käsitellyt. Mutta kuten Hökmarjo aamulla päivä totesin, että tässä me tarvitsemme 800 miljardia euroa investointeja varten, ja nimenomaan investointeja reaalitalouteen. 800 miljardia vajaa on, ja se vaikuttaa kaikkien hyvinvointiin. Ja, ja täällä verottiin myös luottamukseen koko rahoitusjärjestelmään. Tämä koskee yrityksiä ja yrittäjä ja reaalitaloutta. Ja siksi tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, tarvitaan enemmän selkeyttä ja mielestäni sen pitäisi myös tarkastella siinä, mikä rooli on rahoitusjärjestelmällä. Kenellä on vaurat ja rikkautta, niin sen pitää kohdistua työpaikkojen luomiseen, eikä se pitäisi mennä omaan käyttöön pelkästään. Siksi minä uskon, että meidän pitäisi nähdä keskustelu tästä näkökulmasta, vaikka tämä vaikuttaa ensisilmäykseltä vain tekniikalta. Mutta täytyy miettiä, mikä tässä on villakoiran ydin. Eli tarvitaan hyvää hyvinvointia, vaurautta ja työpaikkoja, koska sitä Eurooppa tarvitsee. Ja nimenomaan vastavuorosta luottamusta täytyy lisätä, jotta saadaan enemmän sijoitustoimintaa. Tämä joskus liittyy poliitikkojen keskinäiseen luottamuksen puutteeseen tai maiden keskiseen luottamuksen puutteeseen tai sitten vastapuolten välisen luottamuksen puutteeseen. Ehkä pankit ja yritykset, kuten aamullakin kuultiin, Lontoon pörssin johtajan suulla, että rahat jäävät pankkien holveihin, kun ei luottamusta ole. Ja ja ei mene rahaa luototukseen, kun ei, kun ei kerran luoteta markkinoihin, eli pannaan rahat johonkin muuhun. Ei investoihin. Tämä on noidan kehä, josta on päästä pois. Ehkä tällainenkin pieni lainsäädäntöehdotus, vaikka tekniikka onkin, vie tähän suuntaan. Kiitoksia kovasti. Aikataulu tätä mietintöä varten on sama kuin rakenneuudistusmietinnössäkin 21. 27. päivä tammikuuta kuullaan luonnoksesta. 27. tammikuuta on määräaika tarkistukselle 23. päivä helmikuuta tarkastellaan tarkistus 23. maaliskuuta toimitetaan äänestys ja äänestyksen täysistunnossa huhtikuussa. Ja sitten viimeinen kohta esityslistallamme, hyvin tärkeä sekin, nimittäin talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu, tilannekatsaus ja haasteet, ININ kertomus. Kuten te tiedätte, eri säädöspakettien nojalla komission täytyy kun mennessä laatia arviointi tämän säädöksen vaikuttavuudesta ja miten voidaan talouspolitiikkaa paremmin koordinoida – meidän valiokuntamme halusi myös osallistua aktiivisesti, aloitteellisesti tähän prosessiin. Meillä on myös oma valiokuntalainen mietintö ja siinä esittelijänä on Bervos Beres, joka saakin puheenvuoron. Euh, euh, euh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, että otitte tämän asian esitystä, että voimme käydä tästä ensimmäistä näkemystä vaihtoa. Minä ajatuksemme tässä on se, että uudessa ohjausjärjestelmässä voidaan säilyttää se dynamiikka, joka meidän omissa teksteissämme löytyy viime toimikaudelta. Ja näin myöskin 14.12. saamme sitten komissiolta arvion tästä six-packista ja two-packista. Ja näin voidaan mahdollistaa se, että käynnistetään keskustelu tässä valiokunnassa varjoesittelijöiden kanssa. Ja nyt sitä voidaan saada myös ensimmäinen arvio siitä, jota täällä on hyväksytty. Näin meillä on ensimmäinen työasiakirja, joka mahdollistaa sen, että voimme esittää tällaisen työpuitteiston ja käsitellä niitä kysymyksiä, jotka tulevat. Työasiakirjassahan tulee käynnistää keskustelu tällä tavalla – Haluaisin, että keskustelu olisi avoin ja rehellinen ja myös määrätietoinen. Tämän asian asiantuntijoille varmaankaan en joudu enää muistuttamaan sitä, että unionilla ei ole ollut riittävästi työkaluja käsissään, jotta se olisi voinut vastata siihen myrskyyn, joka sitä kohtasi aiemmin edellisen toimikauden aikana. Kysymys, joka nyt esittän, on, että katsottaisiin sitä, millä tavalla voitaisiin arvioida sitä säännöstä, joka meillä nyt on, ja millä tavalla tuo, se suhtautuu tähän vakauspakettiin, joka hyväksyttiin vuonna 2005, kuten myöskin budjettisopimukseen. Kun katsotaan eurovyöhykkeen selviytymistä Euroopan unionin kokonaisuutena, niin nähdään, että on käyty keskustelua aika paljon tästä, minkä tyyppistä politiikkaa pitäisi ottaa käyttöön, mikä olisi se oikea sekoitus. Ja lokakuussa 2013 on saatu kertomus, jossa annetaan hyvin selkeitä suuntaviivoja sen suhteen, minkä tyyppisiä menettelyitä on tehty eurovyöhykkeen puitteissa. Tässä yhteydessä syntyy tietysti tiettyjä kysymyksiä onko taloudellinen puitteisto, joka meillä on, mahdollista parhaimman sekoituksen politiikkaa? Onko meillä olemassa äh, suhdanne vastaista politiikkaa eurovyöhykkeellä? Onko meillä mahdollisuutta varsinkin vakauttaa niiden maiden tilannetta, jotka ovat alijäämäisiä? Tässä yhteydessä meidän täytyisi katsoa sitä, että meillä on tietysti kolme eri ulottuvuutta tässä asiassa. Ensinnäkin tämä juridinen puoli, joka löytyy Sixpackista ja Twopackista 14.12., jolloin komissio sitten esittää tämän ensimmäisen kantansa. Ei pelkästään siitä syystä, että voidaan arvioida tehtyä, vaan myös, että voitaisiin ehdottaa uudistuksia, muokkauksia. Toinen ulottuvuus tietysti koskee kesäkuun Euroopan neuvoston päätelmiä, jotka vaikuttavat meihin. Meidän tulisi katsoa sitä, mitkä ovat ne marginaalit, jotka tarjoavat joustavuutta. Ja kolmas ulottuvuus koskee sitä, minkä koordinaattorit halusivat antaa tälle mietinnölle silloin, kun he hyväksyivät tämän otsikon, joka johtaa taloushallinnon eri lisään ja yleisempään määrittelyyn. Tämä mahdollistaa myös sen, että voimme katsoa ensinnäkin tätä alustavaa pohdintaa, johon palaan pian. Mutta tässä välissä mielestäni tämä lähestymistapa mahdollistaa sen, että voimme myös pitää mielessämme ne ehdotukset, jota on esitetty tämä foorumin ulkopuolella Esimerkiksi FMin puolelta, IMFn puolelta, anteeksi. Ja meidän tulee katsoa myös sitä tulkintaa, joka tulee tehdä tähän, kun keskuspankin pääjohtaja otti kantaa Euroopan unionin ulkopuolella 28.8. Jackson Hallissa. Selkeä viesti kuitenkin tuli sieltä sen suhteen, että tämä aggregoitu kysyntä ei ole ollut riittävän hyvin huomioon otettu Euroopan unionissa. Tässä yhteydessä meidän tulisi siis tarkastella tätä kokonaispakettia, joka meillä on edessämme, ja katsoa niitä työvälineitä, joita meillä on käytössämme hieman yksityiskohtaisemmin. Ennaltaehkäisevä toimi, onko meillä siinä mahdollista toimia keskipitkällä aikavälillä ja onko sitä käytetty riittävän joustavasti vai pitäisikö laajentaa sen soveltamisalaa? Vanhoikin kysymyksiä on esitetty myös niiden neuvotteluiden seurauksena, joita käytiin silloin, kun hyväksyttiin six-pack ja two-pack. Erityisesti ajattelen tässä sitä jatkoa, joka saatiin tälle kuuluisalle kirjeelle, joka oli Renniltä tuli. Hänhän on nyt meidän joukossamme. Eli tämä kirje, joka annettiin vastauksena meidän pyynnöllämme investointiriskeistä. No nythän tietysti aika on kulunut ja parlamentin pelko aikoinaan oli se, että meillä oli todellinen realiteetti, johon tätä vastausta tarvittiin, mutta nyt kun katsotaan tuota investointilauseketta, joka löytyi Olli kirjeestä, niin edelleen käännemme ole samassa tilanteessa ja voimme katsoa, että onko sitä mahdollista hyödyntää vai onko se liioiteltua. Liikkumanvarapuolella sitten meillä on myös muita kysymysmerkkejä sen suhteen, mikä on esimerkiksi poikkeustilanne, mikä on vakava taloudellinen äh, tilanne, mitä vaikutuksia seuraa rakenneuudistuksista taloudelle. Ja kun tarkastellaan näitä eri kysymyksiä, joita esitetään, niin täytyisi katsoa myös sitä, mitä komission pitäisi tehdä, kun se pyrkii toimivan ennaltaehkäisevästi ja samanaikaiseksi tuloksia, kun se arvioi niitä to- todellisia toimia, johon jäsenvaltiot ovat ryhtyneet. Nämä ovat ehdottoman tärkeitä kysymyksiä, joita meidän täytyy työstää yhdessä. Näiden lisäksi on myös uusia ajatuspolkuja, jotka liittyvät Euroopan unionin kohtaamaan taloudelliseen realiteettiin – Niihin liittyvät kolme eri tekijää. Kasvu on heikkoa, inflaatio on heikkoa ja työllisyys on korkea. Ja tässä suhteessa on ehdotettu velan vähentämisehtoja sitä, että ei ole otettu riittävästi huomioon näin matalan inflaation vaikutuksia tai sitä, mitkä vaikutukset ovat tällä kokonaiskysynnällä ja sen vähäisyydellä Euroopan unionissa. Puhumatta kuitenkaan liian paljon tästä aiheesta, haluaisin vielä käsitellä niitä kysymyksiä, joita käsitellään nyt akateemisessa maailmassa, kun pohditaan niitä eri toimintamalleja, joita meidän tulisi asettaa etusijalle, kun pyrimme korjaamaan tätä talouden hallintaa. Erityisesti on pohdittu sitä, miten vaikea on pohtia sitä, mikä on mahdollinen kasvu ja miksi investointeja puuttuu ja millä tavalla voitaisiin tarkastella sitä, että saataisiin aikaiseksi tällainen velkojen automaattinen uudelleen järjesteleminen. Juridinen puitteisto, joka meillä on käytössämme, mahdollistaa sen, että voidaan vähentää välittömästi kuluja, mikä taas johtaisi puolestaan siltä, että siihen, että vuosittainen määrä vähenisi. Lisäksi on pohdittu ajatusta siitä, että ne jäsenvaltiot, joilla on budjetissa liikkumisvaraa, voisivat tehdä enemmän julkisia investointeja, varsinkin korjatakseen tuota kroonista alijäämää investoinneista, josta unioni kärsii. Ja ennen kuin päätän, hyvä puheenjohtaja, ottaisin esille vielä tämän mietinnön kolmannen ulottuvuuden, kun puhuttiin tästä joustavuudesta ja liikkumavarasta suhteessa siihen, se millä tavalla on suhtauduttu taloushallintaan sellaisena, me olemme toimikautemme ala- alussa. Meidän ei tule avata uudelleen kaikkia ovia, mutta tiedämme, että edellisen toimikauden lopussa tietyt perusrakennuspalikat olivat esillä, varsinkin komission kertomus marraskuulta 2012 näistä blueprinteistä ja Tysonin mietintö kuten myöskin Ja näihin emme ole löytäneet tällä hetkellä ratkaisua. Ne ovat muodostaneet tärkeän analyysipohjan, jos halutaan välttää lyhyen aikavälin hallinnon ongelmat, jotta ei jouduta uudelleen niihin ongelmiin, joita mm, joihin liittyvät kaksi tai kolme tärkeää elementtiä. Yksi se, että julkiset rahoitukset ovat erilaisia ja jäsenvaltioiden tilanne on sietämätön. Ja lisäksi meillä on tämä krooninen alijäämä investoinneissa. Kiitoksia kovasti Fermos Beres. Seuraavaksi ensimmäinen puhuja Esther Delange, kansanpuolueen Much, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää työasiakirjasta, joka on mielestäni hyödyllinen alkulakauskeskustelu, kun hän totesi juuri ennen tätä mietintöä, joka joulukuussa on tulossa komission suuntaan katson, ja toivottavasti kertomus tulee myös joulukuussa. Ja sitten teemme oman valiokunta sen mietintömme. Olen samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että emu oli enemmän rahapoliittinen kuin finanssipoliittinen tai talouspoliittinenkaan, kun sitä käynnistettiin noin henkilökohtaisen anekdonoitina. Pervaus, minä tiedän, että monessa maassa se on aika rang, arka paikka ja 95 valtioppia opiskeli Ranskassa yhtenä otsikkona oliko, tai piti olla, koska se professori jota minulle annettiin, onko Euroopan unioni tuomittu monetarismiin. Ja silloin en todennäköisesti Alankomalaisen yliopistossa ei tällaista olisi varmaan vastaan tullut niinä päivinä. Kun ajatellaan niitä sääntöjä, joita alussa oli emussa käytössä, julkista velkaa ajatellen tai alijäämä jätän, niin moni jäsenvaltio ei niitä noudattanut. Ajatellaan esimerkiksi viime vuosikymmenen puolta väliä se johti sitten ongelmiin, joita myöhemmin tuli vastaan. Minusta tämä osoittaa myös, mikä kiinteä yhteys on olemassa kansallisen ja eurooppalaisen politiikan välillä tällä saralla. Eli siihen on paneuduttava vielä. Jäsenvaltiot, tämä minun vakamukseni, eivät voi sysätä vastuuta EUlle asioista, jotta itse voivat hoitaa kansallisella tasolla. Minä uskon, että EU-tasolla ja varsinkin täällä Euroopan parlamentissa ei meidän pitäisi an- tähän ansaa mennä ja kun kansallinen ja eurooppalainen taso tekevät yhteistyötä, yhteistä säveltä noudattaa, niin meillä on nyt mahdollisuuksia vahvistaa talouksiamme. Minä kyllä uskon, että kansallinen elementti edellyttää enemmän vielä käsittelyä myös mietinnössä. Toiseksi ei pidä myöskään unohtaa, miksi nykyinen ohjausjärjestelmä luotiin alun perin. Kun ajatellaan budjettikurit ja ohjaussäädöksiä, niin niin se johtui siitä, että moni järjest- jäsenvaltio oli kaatumassa velkaansa. Ja se olisi johtanut katastrofin ensin noissa jäsenvaltioissa, mutta kyllä myös laajemminkin talousjärjestelmässä Euroopassa ja muualla maailmalla. Onneksi nyt maat on pelastettu pahimmalta luomalla vakausmekanismeja, kun ERM muun muassa. Ja en voi liikaa toista sitä, että budjettikuri ja ohjausjärjestelmän säädökset pyrkivät välttämään tällaiset tilanteet. Ja todettiin, että budjettikuri on tärkeää. Sitä vahvistettiin, mutta sitten huomioitiin muitakin tekijöitä, kuten makrotaloudellinen epätasapaino. Mutta niitä lasketaan maan sisällä, ei maiden kesken. Ei pidä unohtaa, että kun ajatellaan tosi syitä kriisin takana, se oli kestämätön julkisen talouden hoitaminen ja epätasapainot velanhoidossa, eli sitä ei pidä peitellä. Tärkeää siinä myös, kun oikaistaan alijäämiä, ovat rakenneuudistukset. Eivät itse tarkoituksellisena, koska rakenneuudistus voi olla tyhjä sanakin. Ei siksi, että emme tykkää siitä, että käytetään julkista rahaa. Totta kai julkisella rahalla pitää olla selkeä tavoite ja selvä vaikutus. Mutta, ja tämä on meidän kynnyskysymyksemme meidän ryhmässämme, että me haluamme, en ha, emme halua sysätä tulevien sukupolven harteille velkaa, jota eivät pysty maksamaan. Ja mihin sitten pitää keskittyä mietinnössä? Mielestäni on tärkeää keskittyä mietinnössä ensinnäkin lainsäädännön vaikuttavuuteen, jos kerran lainsäädäntöä ruvetaan arvioimaan. Ja, ja voidaan välttyä maiden romahtamiselta velkataakan alle tähän liittyy kysymyksiä, kuten esimerkiksi arvioida konkreettiset tuloksia, joita on saavutettu budjettikuri- ja ohjausjärjestelmäpaketeista. Ovatko jäsenvaltiot nyt kestävämpiä vai ovatko samat jäsenvaltiot edelleen saman vaaran kynnyksellä? Ja onko päästy alle 60 prosentin velassa ja noudatetaanko makotasi suosituksia? joihin ovat jo suostuneetkin, varsinkin ajatellen budjetti- ja rakenneuudistuksia. Ja kun tulen itse pienestä jäsenvaltiosta, niin on erittäin tärkeää, että pienet ja suuret maat saavat saman kohtelun. Ja lopuksi, noudattiko komission säädöksiä asianmukaisesti ja tekeekö näin myös jatkossa? Ei tämä nyt ole loppuullinen luettelo, mutta tässä on joitakin kysymyksiä, joita me haluaisimme käsiteltävä mietinnössä, vaikka nyt on liian aikaista arvioida jotain, joka on ollut käytössä vasta pari vuotta. Mutta kiitoksia kovasti perusteellisesta työstä, työasiakirjasta. Odotan mielenkiinnolla yhteistyön tekemistä esittelijä muiden varjojen kanssa. Olen kovasti kiinnostunut kuulemaan kollegoja. Valitettavasti, kuten jo totesin, että joudun menemään tapaamaan ministeriä puolelta päivin. Avustajani ovat kyllä paikalla ja minä kerron, saan tiedon näistä. Ja mielelläni keskustelen kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa myös salin ulkopuolella. Kiitos esittelijälle ja kaikille muillekin. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Bernd Lytke ECRstä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja kiitokset edustaja Beresille tästä mietinnöstä aivan oikeutetusti totesitte, että tämä teksti aloittaa keskustelun ja minä haluan kantaa oman korttani kekoon tässä keskustelussa yhteenvedonomaisesti tähän tekstin rakenteeseen liittyen. Te korostatte euroalueen kasvuheikkouden ja linkitätte siihen kysymyksen, mitkä ovat tämän kasvuongelman syyt ja lähdette sitten peräämään tätä tehokasta politiikkaa kokonaisuutta. Onko se tällä hetkellä Euroopassa tehokas vai pitäisikö sitä vielä parantaa? Ja yhteenvedonomaisesti toteatte, että tämä monimuotoinen politiikkapaketti ei riitä. Se ei ole riittävän monimuotoinen, vaan meidän tulisi toimia fiskaalisesti vielä vahvemmin ja sitten tähän joustavuuden tehokkaampaan käyttöön, joita löytyy budjettikuripaketista ja talouspolitiikan ohjauspaketista. Te esitätte lukuisia ehdotuksia se sinänsä on hyvä asia. Kyllä, kyllä, te esitätte ehdotuksia sen suhteen, mitä kriteereitä käyttäen joustoa voidaan soveltaa. Samalla viittaatte siihen, että on olemassa tietyltä osin epätarkkaa määritelmää, määritelmiä olemassa ja että tarkennuksen kautta voidaan tällaista ekspansiivista politiikkaa tai vahvempaa velkaantumista hyväksyä. Tietenkin tarkennuksen tarvet on olemassa, mutta tässä ei pidä vain ainoastaan tuijottaa siihen, että miten velkaa voi, velan ottamista voidaan mahdollistaa, vaan enemmänkin pitäisi katsoa, mikä on ollut lainsäätäjän tarkoitusperä silloin, kun two-pack ja six-pack tekstit hyväksyttiin ja miten tältä osin terminologia pitäisi tarkentaa ja ehtoja tarkentaa, jotta lainsäätäjän peräämä tavoite toteutuisi, toteutuisi. Ja sitten vielä tähän demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen. Se on tärkeä seikka. Siihen liittyen muutama huomio. E, mielestäni tästä kuitenkin puuttuu vielä jotain. Viittaatte euroalueen heikkoon kasvuun se tarkoittaa sitä, että euroalue kasvaisi hitaammin tai huonommin kuin maailman muut alueet. Siksipä olisi paikallaan katsoa muualle maailmaan ja myöskin Eurooppaan, joilla kasvulukemat ovat paremmat kuin euroalueen. Eli parlamentti tulisi katsoa unionin niiden valtioiden suuntaan, jotka eivät muodosta euroaluetta, ja katsoa, minkälaisia kasvulukuja on tarjolla ja sitten yrittää perustella, että miksi kasvu on paremmalla käyrällä kuin euroalueen mailla. Kyse on rakenteellisesta erosta euroalueen ja ei-euroalueen välillä. Ja tietenkin tässä yhteydessä pitää pohtia myöskin sitä, että miksi kasvukäyrät eivät ole samanlaiset. Näin päästäänkin tähän esittämään kysymykseen, että onko tämä poliittinen paketti riittävä. Tässähän voitaisiin katsoa ja rahapoliittisiin välineisiin, joita käytetään euroalueen ulkopuolella. Ja ehkäpä sellaisen tarkastelun pohjalta voitaisiin sanoa, että euroalueen ulkopuolella ei toimita niin ekspansiivisesti kuin euroalueen sisällä Eli nyt herää kysymys, että miksi euroalueen ulkopuolella kasvumahdollisuudet ovat paremmat kuin euroalueella? Eli oletteko oikeassa tämän implisiittisen väittämänne suhteen, että kasvu heikkous johtuu siitä, että tämä poliittinen paketti tai politiikkapaketti ei ole tasapainoinen. Meidän pitää katsoa niitä syitä, mitkä perustelevat mahdollisesti nämä heikot kasvuluvut. luvut. Ja mitä pitäisi tehdä, jotta investointeja lisättäisiin? Sitähän täällä on peräänkuulutettu koko ajan. Eli meidän täytyy katsoa verotuksellista taakkaa, infrastruktuuria Euroopan unionin sisällä ja erityisesti euroalueen sisällä. Kehitys- ja tutkimusaspekti pitää huomioida yhtä lailla kuin henkilökohtaisen velkaantumisen aiheuttama suuri taakka. Ja se, mitä kollega von Weizsäcker täällä totesi, eli luottamuskriisi vallitsee edelleenkin suhteessa rahoituslaitoksiin, varsinkin liikepankkeihin. Nämä aiheuttavat esteitä yksityisen sektorin investointihalukkuudelle – sillä voittomarginaalit ovat aika pienet. Sitten pitää katsoa palkkakustannuksia ja sitä, että miten se vaikuttaa kansainväliseen kilpailukykyyn. Puhuitte tästä rebalancing-aspektista viitaten kilpailukykyyn. Tämä on aika lailla mm, epämääräinen teksti siltä osin, Sanoit, että kilpailukykyä pitäisi lisätä niissä maissa, joissa kilpailukyky on vielä heikommalla tasalla. Ja mitä tulee sitten kysynnän vahvistamiseen, niin sehän tarkoittaa oikeastaan vain ja sitä, että kansallisin valtion toimin yritetään kysyntää lisätä, mutta se johtaa hintatason nousuun ja heikompaan kansainväliseen kilpailukykyyn. Eli tästä on oikeastaan haittaa kyseisille maille ja maassa toimiville yrityksille. Mitä tulee sitten kansainväliseen kilpailukykyyn, niin sillä on tietenkin oma merkityksensä, sillä fiskaalinen politiikka on yksi tekijä, jolla euroalueen sisällä saadaan tasapainoisempi ratkaisumalli aikaiseksi. Tasapainottaminen on tärkeä ja sitä tulee tarkkaan pohtia, sillä kysehän on kansallisesta toimivallasta. Euroopan unionin puuttuminen tähän alaan, niin sitä ei voida hyväksyä, sillä kyse on toisiasuusperiaatteeseen nojautuvasta aiheesta, eli jäsenvaltiot itse päättävät toimistaan. Kriittisenä kommenttina toteaisin vielä sen verran, että te viittaatte kerrannaisvaikutusten vähättelyyn. No näin ei välttämättä voida suorata käden sanoa, sillä valtion investointien kerrannaisvaikutukset eivät ole mikään mekaaninen tekijä, Se voi vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti kansantalouden tilanteeseen, mutta silloin kun kyse on taantumasta, niin silloin kerrallisvaikutus on suurempi kuin kasvun aikana. Joten ei todellakaan voida väittää, että ekspansiivisen fiskaalisen politiikan kautta voitaisiin päästä taantumaa edeltävän ajan kasvuun. Ihan lyhyesti sitten vielä tähän demokraattiseen, anteeksi, vielä yksi asia ennen sitä, eli joustavuuden hyödyntäminen, hyödyntäminen sitähän te kannatatte. Mutta saanen muistuttaa teitä siitä, että näitä lainsäädäntötekstejä, eli sixpackia ja tupackia laaditaessa euroalueen tarkoituksena oli varmistaa velkaantumisen kestävyys. Eli en halua, että unohdetaan tämä seikka, että velkatakka kasvaa ja velkoja on lyhennettävä enemmässä määrin, joten tästä ei saa syntyä uutta velkaantumisdynamiikkaa joka syntyisi, jos lähdetään siitä olettamuksesta, että nyt kannattaa ottaa velkaa, mutta ei huomioida sitä, että velkataakka oikeastaan siirtyy vain tulevaisuuteen, sillä jos korkotaso nousee tulevaisuudessa, niin tietenkin velkaantuneet valtiot joutuvat maksamaan suuremman koronkin ja se saattaa pahentaa velkataakkaa entisestään. Ja sitten mitä tulee demokraattiseen vastuu, vastuuseen, niin olet aivan oikeassa sen suhteen, että komissio on tilivelvollinen parlamentin suuntaan ja parlamentin valiokunnille, eli komissio ilmoittaa, mitä tapahtuu. Se tarkoittaa sitä, että kerrotaan selkeästi aina se kulloinkin vallitsevasta tilanteesta. Minä toivoisin, että joulukuussa kerrotaan nämä varsinaiset luvut, joihin nojautuen komissio on päätynyt omiin päätelmiin, ja nämä tiedot pitäisi tarjota parlamentaarikolle riittävän hyvissä ajoin käyttöön, jotta meillä on aikaa analyysityötä varten, koska aika on muutenkin aika lailla kortilla. Ja sitten tilivelvollisia ovat myöskin kansalliset hallitukset suhteessa omiin parlamentteihin, jotta todellakin voidaan varmistaa, että tiedetään, mitä päätöksiä tehdään, miksi päätöksiä on tehty, minkälainen taakka siitä syntyy, miten se vaikuttaa maan kilpailukykyyn ja verotukselliseen rakenteeseen, ja mikäli velkaa rahoitusta aiotaan käyttää, niin miten se vaikuttaa tulevaan taloudelliseen toimintakykyyn? Kiitoksia. Seuraavaksi alle ryhmästä Michael Teurer. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, kollega Beres. Minäkin haluan ryhmäni puolesta kiittää teitä tästä työskentelyasiakirjan laatimisesta. Aivan oikeutetusti viittaatte siihen, että jos valuuttaunioni luodaan, niin pitää myöskin poliittinen unioni luoda. Yhteinen valuutta on ajautunut ongelmiin juuri siitä syystä, että yhteisön toimielimet eivät ole kehittyneet riittävän hyvin. Eli yksittäiset jäsenvaltiot ovat voineet jo vuonna 2003 Saksan ja Ranskan tavoin käyttää järjestelmää väärin hyväksi. Ja siksi äh, on tietyissä maissa ajauduttu suuren val- velkataakan alle ja se on johtanut näihin suuriin kriiseihin. Ja se on vaikuttanut vakaus- ja kasvupaketin heikentymiseen, äh, Budjetikuri ja talouspolitiikan ohjauspakettiin kautta tämä myöskin kirjattiin teksteihin. Eli meillä ei ole hirveästi aikaa käytettävissämme lainsäädännön arviointia varten. Joten tästäpä syystä mekin olemme samaa mieltä kollega Delangen kanssa siitä, että joka tapauksessa olisi arvioitava sitä, että onko käytetty olemassa olevia välineitä hyväksi, onko kansallisia suosituksia todellakin noudatettu kuulemisessa, kun valuutta-asioista vastaavaa komissaaria kuultiin, niin esitimme näitä kysymyksiä useampaan otteeseen. Ja tietenkin herää kysymys siitä, että miten näitä maakohtaisia suosituksia voidaan tehokkaammin hyödyntää jatkossa. Menneisyydessä komissio esimerkiksi kotimaani Saksan osalta todennut, että investoinnit ovat alhaisemmalla tasolla kuin poiskirjaukset, eli kansan taloudellisesti syödään o, omia eväitä niin sanotusti, eli miten investointien halukkuutta voitaisiin lisätä, kun sitä tällä hetkellä ei vielä ole. Komission ehdotuksia ei Saksassa pidetä hyvänä. Tarkoituksenahan olisi verotaakan laskeminen niin sanotun kylmän progression käsittelyn kautta, joten parlamentissa kannattaa pohtia sitä, että toimiiko nykyinen lainsäädäntöpaketti ja miksi, mikäli ei, niin mistä syystä ei. Tällä hetkellä meidän täytyy kyseenalaistaa koko lainsäädäntöpakettia, mutta emme halua lähteä sitä vesittämään entisestään. Päinvastoin me olemme sitä mieltä, että meillä pitää olla selkeitä sääntöjä, se on tulevaisuutta silmällä pitäen parempi ratkaisumalli, ja näin pääsemme myöskin keskuspankin rooliin. Professori Luke totesi, että katsotaanpas niiden maiden suuntaan ja niiden maiden kasvukäyrien suuntaan, jotka eivät kuulu euroalueelle. No, Iso-Britannia tuli heti mieleen. Siellä valuuttapolitiikka tai rahapolitiikka on ollut paljon höllempää 250 miljardia brittipuntaa meni velkakirjojen ostoon, ja se tarkoittaisi sitä, että euroalueella olisi ostettu 1,4 miljoonalla eurolla velkakirjoja, mutta onneksi tähän ei ryhdytty. Näin hölläkätinen rahapolitiikka tarkoittaisi sitä, että EKPn mandaatti ei riittäisi tässä mentisiin paljon pidemmälle. Täytyy siis katsoa tulevaa Euroopan keskuspankin ja sen harjoittavan politiikan suuntaa. Keskuspankin pitää mielestäni vaalia hintavakautta, mutta ei valtion rahoitustoimia ja keskuspankin ei pitäisi ryhtyä työllistävää työllisyyspolitiikkaa harjoittamaan. Eli siinä suhteessa keskuspankki poikkeaa US Fedin toimista. Voidaanko sitten julkisin varoin saada kasvua aikaiseksi? Sitä pitää tutkia. Ja jos näin on, niin miten voimme varmistaa, että tällaisia todellisia kasvuvirkeitä syntyy? Me emme vastusta sinänsä julkisen sektorin investointia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tällä hetkellä toimintamahdollisuudet eivät ole kovinkaan suuret. Ehkäpä voitaisiin investoida kas, tutkimukseen ja kehitykseen ja infrastruktuurihankkeisiin, jotta kansantaloudellinen tilanne paranee. Yhtä lailla täytyy varmistaa, että yksittäisen jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka ovat ponnistelleet voimakkaasti, niin voivat esimerkiksi Slovakian ja Liettuan kansalaisten tavoin tai Viron kansalaisten tavoin saada kansallisen talouden kuntoon, mutta eivät joudu sitten edesvastuuseen, jos jossakin muissa jäsenvaltioissa ei rakenteellisia muutoksia helposti saada aikaiseksi. Eli mitä tulee vakaus- ja kasvupakettiin, niin se luo meidän mielestämme pohjan Euroopan unionin talous- ja rahapolitiikan säännöstön ja me toivomme, että kasvu- ja talouspolitiikka ja paketti toimii täysimääräisesti. Ja viimeisin asia, se liittyy val- valtioiden konkursseihin. Joissakin jäsenvaltioissa velkataakka on edelleen huolestuttavan korkealla tasolla. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että joissakin näennäisesti kansantaloudellisesti vahvoissa maissa, kuten Saksassa, liian korkealla tasolla. Sitä pitäisi laskea, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että meidän tulisi katsoa näitä maksukyvyttömyysmääräyksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioihin. Tietyt asiantuntijaryhmät ovat tähän liittyen omia suosituksiaan laatineet. Mielestämme Euroopassa ei ole vielä riittävästi tehty asian hyväksi, eli että myöskin yksityisen sektorin toimijat olisivat mukana kriisiä ratkottaessa. Mielenkiinnolla jään odottamaan keskustelua esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja me tulemme laatimaan omia tarkistuksemme. Kiitoksia. Thank you, Mari. Kiitos Marisa Matias Guesta. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ensimmäisestä keskustelusta. Mielestäni sisältöä varsin hyvä ehdotus. Myös ajatellen, mitä huolia tässä on otettu esille. Paljolti olen samaa mieltä näiden huolien kanssa. Haluaisin kommentoida joitakin kysymyksiä, joita tässä työasiakirjassa on mainittu. Haluaisin myös kommentoida sitä, mitä täällä jotkut muut ovat jo todenneet kun arvioidaan, pitäisikö tätä ylipäätään arvioida. Mielestäni se on erittäin asianmukaista ja mielestäni suorastaan velvollisuutemme paneutua siihen. Varsinkin kun ajatellaan, mitä väitteitä on esitetty. Esittelijä kertoo jotain yleistä ensin, mitä on tapahtunut sitten Maastrichtin mitä EKP on saanut aikaan. Hän toteaa myös, että lausike, joka liittyy siihen, että pankkia ei pelastaisi, ei vaikuttaisi muihin jäsenvaltioihin, ettei olisi vaaraa. Väitä, mitä tässä nyt voitaisiin tehdä täällä, on kaikkien näiden vuosien jälkeen ja talouspolitiikan ohjauspaketin Äh, osaltakin, että ei todellakaan vältytty tartunnalta, päinvastoin kävi. Me me voi unohtaa sitä, että lainsäädäntöpaketti syntyi niin, että mietiteltiin, mietittiin tavoitteita ja keinoja saavuttaa tavoitteet. Jossakin maissa tarkistettiin rakenneohjelmia, käytännössä toteutettiin näitä hankkeita. Jossakin maissa mentiin paljon pidemmälle kuin erotettiinkaan. Tavoitteena oli päästä siihen, mitä lainsäädännössä oli säädetty Euroopan unionissa talous, talouden ohjauksen osalta. Emme voi panna päätä pensaaseen tässä. Pitää paikkaansa, että yksikään tavoitteista on saavutettu. Tärkeimpänä tavoitteena oli hallita liiallista velkaantumista. Ja kuka maa toteutti näitä rakenneuudistuksia sitten käytännössä tavoitteena nimenomaan se, jonka asetti EU, ei velkaantumisen vähentäminen, vaan päinvastoin velkaantuminen on mennyt pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja voi olla, että että on niin, että lainsäädäntö ei ollutkaan asianmukaista tästä syystä. Toinen tavoite oli, että olisi enemmän investointeja. Siitä tuli suorastaan pakko mieleen. Ja varsinkin jos ajatellaan julkisia investointeja. Sitten siellä oli muitakin tavoitteita, mutta me tiedämme, että tulokset näkyvät siinä valtaisessa sosiaalisessa kriisissä niissä maissa, joissa rakenneuudistuksia tehtiin. BKT jopa on laskenut noissa maissa. Mikä vaikutus sitten oli talousarvion vakauttamisella ja tällä politiikkayhdistelmä, josta Pervaus Beres totesi? Varmasti tätäkin pitää eritellä. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy yksilöidä ensin ongelmat, kuten on alustavasti tehty myös työasiakirjassa. Ainakin minusta on tärkeää tätä miettiä Eli kysyttävä, ovatko tähän mennessä hyväksyt lainsäädäntöpaketit päinvastoin, ovatko ne siis jarruttaneet, jarruttaneet ongelmia ja niitä ilmenemistä, vaan päinvastoin, ovatko ne pahentaneet näitä ongelmia. Minä menisin jopa pidemmälle ja viittaan siihen, mitä täällä muutkin ovat jo todenneet, mutta nopeasti minäkin mainitsisin muutaman kysymyksen, jonka esittelijä on tuonut esille. Jos ajatellaan talouspolitiikan ohjauspakettia, niin onko se ollut tehokasta politiikkayhdistelmää? Minä väittäisin, että ei. Miten voitaisiin taata tämä politiikkayhdistelmä niin, että meillä olisi mahdollisuuksia myös vastasykliseen toimintaan ja talousarviopolitiikkaan. Tavallaan kaikki tämä on ollut pikkuvirike mutta mikä olisi sitten riittävä politiikkayhdistelmä? Tätäkin on kysyttävä. Ja minä uskon, että kun ajatellaan julkisia investointeja, joita tarvitaan enemmän, niin näin voitaisiin jotenkin taata tulot ja näin voitaisiinkin taata myös kysyntää, mikä osa on sekin rahapolitiikkaa. Entäpä sitten ylijäämämaat, Voitaisiinko ajatella muutosta kasvumalleissa? Miten puolestaan arvioida kilpailukykyä? Ja miten voitaisiin jotenkin rukata tätä politiikkaa? Peres on näitä kysymyksiä esittänyt ja minä sanoisin, että nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä ja ansaitsevat vastauksen. Mutta meidän täytyy kokonaiskysyntää, ja miten me voisimme kaikki hyötyä tästä myös maissa, joissa on alijäämä. Entäpä sitten jousto, mihin suuntaan mennä saadaksemme jotain joustoa näissä säädöksissä. Esittelijä on tästä myös kysynyt jotain, onko ohjauspolitiikka johtanut makrotaloudellisen epätasapainon pienenemiseen eri jäsenvaltioissa. Minä väittäisin, että ei. Ei ole niin, että olisi tätä väännetty, vaan päinvastoin tilanne on pahenemaan päin monissa maissa. Tämä koskee myös joustoa. Eli pitääkö olla lisää joustoa vai vähemmän, niin minä uskoisin, että nyt näinä aikoina, kun tällainen kysymys esitetään siitä, osaammeko sujuvoittaa säädösten noudattamista, niin on jotain tärkeämpääkin. Nimittäin ovatko nykyiset säädökset edes sopivia ja asianmukaisia? Jatkuvasti puhutaan säädösten ja määräysten joustavoittamisesta, mutta ei mietitä, ovatko ne edes asianmukaisia. Ja sitten vielä yksi kysymys mahdollisista laskelmista rakenteellisessa alijäämässä. Se on yksi käsite myös, että voidaan arvioida kasvuohjelmia. Totta kai tässä olennaista on se, että me mietimme, mikä on rakenteellisen alijäämän laskentatapa. Jos sitä arvioidaan pelkästään sen suuntauksen mukaan, joka nyt on vallalla, niin voi olla, että päädytään tilanteeseen, jossa on rakenteellista työttömyyttä talouksissa 20 prosenttia. Vielä kerran haluaisin toistaa, että nämä kysymykset, jotka esittely ottanut esille, ovat aivan oikeat ja asialliset, mutta tässä tarvitaan kuinka paljon vielä keskustelua, ja minä olen kyllä esittelen käytössä, että voidaan kahdenkeskeisestikin tästä keskustella, että saadaan hyvä mietintö, joka on tarpeen. Juu. Kiitos. Ja nyt täytyy kokous päätellä puolelta, eli seuraavat puhujat pyytäisin, että noudattaisitte aikataulua kaksi-kolme minuuttia, jos mahdollista. Että sitten voi paketin, no ehkä viisikin minuuttia. Elisa. We have a chance to listen to the commission as well. Onko meillä mahdollisuus kuulla myös komissiota? We have... Kyllä minä kerron. Aikataulukin meillä on varsinainen oma kokouksensa myös komission kanssa. Ei ajateltu kyllä tänään eikä aikaakaan ole. Eli Bueno, yo intentaré ser todo lo breve que pueda, pero en fin, cada grupo le toca. No. No, jokaiselle kai annetaan se aika, jonka ansaitsee. Kaikkea täytyy kunnioittaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rouva Verons Veresiä toimitetusta asiakirjasta. Minäkin olen paljon samaa mieltä kysymyksistä, joita hän on esittänyt asiakirjassa, niistä huolista ja siitä, kuinka huonoja tuloksia on saatu paketin noudattamisesta. Ensinnäkin toteaisin, että ne, jotka täällä peräänkuuluttavat, ovat huolessaan velkaantumisen kasvamisesta, nimenomaan kun toimenpiteet on noudatettu, niin käytännössä kaikki velkaantuminen on mennyt huonompaan suuntaan. Kun aikana ryhmä totesi, kun paketista keskusteltiin, että tästä tulee paketti tällainen, joka johtaa vaan huonompaan tilanteeseen. Kaikissa velkaantumisissa toimenpiteitä on noudatettu myötäsyklisesti ja siksi on menty päin prinkkalaa. Siksi minä puhuisin myös joustavoittamisesta. Mielestäni pitäisi peräänkuuluttaa tarkistamista koko paketissa. Ja nyt ajatellaan nykyisiä säädöksiä, tiedämme, että eivät toimi, eli tarvitaan enemmän joustoa ja tarvitaan joustamisen lisäksi vielä uudistamista. Näin asia pitää esittää, kun herra Moskovisi täällä oli, niin hän oli valmis uudistamaan pakettia. Valiokunnan pitäisi myös vaatia, että siihen suuntaan mennään. Ensinnäkin ajatellaan itse säädösten epäonnistumista, tai ajatellaan oikeudellisia määräyksiäkään ole noudatettu. ja totesi aikaisemmin olla samaa mieltä tästä, ettei ole määritelty tarkkaan, mitä tarkoittaa poikkeusolosuhteet. Ei ole mitään tarkkaa määritelmää sillä, mikä on vakava taantuma. Emme tiedä. Emme tiedä myöskään, mikä on rakenne, tasapaino. Kaikki, mikä siihen liittyy, on annettu työryhmän tehtäväksi ja komission liikkumavara on valtava ja siksi mielestäni tätäkään ei selvitetty tai puolestaan, jos ajatellaan talouspolitiikan ohjauspakettia, kun määriteltiin liiallista ylijäämää ja liiallista alijäämää, niin moni juristi sanoi, että, että ei näin voida tätä perussopimusten ajalla tehdä. Eli epävarmuutta on paljon ja kaikki pitäisi uudelleen tarkistaa. Totta kai komissio voi laatia tiedonannon selvitäkseen, mitä tarkoittaa toimenpiteillä, mutta olisi parempi, että mietitään selvittämistä kokonaisen tarkistamisen pohjalta. Ja sitten kolmanneksi, mitä tulee makrotaloudellisiin epätasapainoihin mielestäni, mitä tähän aikaan asti on toteutettu, niin on ollut hyvin epäsymmärrettäinen logiikka käytössä, jos ajatellaan myös myöntä syklistä toimintaa tai vaihtotasetta, niin kaikesta on tullut valtava ongelma. Siksi kaikissa makrotaloudellisissa toimissa meidän täytyy saada aikaan tasapaino ja siksi on tärkeää, paitsi että selvennetään myös tulostaulukkoja, miten niitä noudatetaan ja miten niitä laaditaan. Me tarvitsemme delegoidun säädöksen näissäkin kysymyksissä. Ja yksi tärkeä asia, ja siinäkin tarvitaan meidän ryhmämme mielestä tarkistamista, nimittäin indikaattorit. Moskovisi oli valmis miettimään myös sosiaalisia indikaattoreita tulostaulukoihin, köyhyys, työttömyys, julkiset palvelut ja kaikki tämmöiset asiat ovat mielestäni tärkeitä ja, ja niitä täytyy esittää. En nimittäin usko, että kun ajatellaan makrotaloudellista sääntelyä, niin ei voida tätä sivuttaa, kun tähän asti on tehty, kun ajatellaan julkisten palveluiden taso on romahtanut monissa maissa nimenomaan putekudin takia. Sitten lopuksi kaksi sekkaa vielä, mitä tulee julkisen investoinnin kohteluun. Maria Samatias otti sen esille. Minäkin uskon, että tässä tarvitaan eri vaihtoehtoja, mitä, että kun ajatellaan mikä on julkinen hankin, julkinen investointi, joka tuottaa tai sitten omakustannushintaan. Ja siinä täytyy miettiä, miten kaikki tämä kuoletetaan myös niin, että se toteutuu ylipäätään. Olen aivan samaa mieltä, että tässä meillä on vakava alijäämä investoinneissa ja siksi olemme menemässä taantumaan päin. Eli tämä on keskeisessä asemassa. Ja sitten vielä lopuksi kommenttina esittelijälle, koska se on tärkeä sekin. Tässä on käyty keskustelua siitä, pitäisikö sallia tiettyä joustoa, jotta annettaisiin aikaa eri maille, jotta voisivat kehittää rakenneuudistuksiaan. Minä varoittaisin vielä, minkälaisista rakenneuudistuksista on kyse ja mitä se vaikuttaa itse velkaantumiseen ja, ja vakauteen. OECD on puhunut myös siitä, mikä vaikutus on olla palkkojen laskulla Espanjassa esimerkiksi kasvuun ja myös budjettivakauttamiseen – ja sielläkin on varoiteltu, että jos liikaa leikataan palkkoja ja kokonaiskysyntää, niin sekin haittaa kysyntää ja kasvua siis. Ja siksi meidän täytyy ottaa huomioon nämäkin rakenneuudistuksissa, kuten on arvioitu, koska sillä on kielteisiä vaikutuksia myös niihin, joilla pyritään paketilla korjaamaan. Ja totta kai minäkin olen valmis keskustelemaan esittelen kanssa, koska meillä on paljon samaa ja yhteistä. Ja tästä oikeuden tarkistaminen pitäisi olla se suunta, johon mennään. Thank you. Uh... Kiitos. Viimeisenä EFDDstä. Herra Flein, ole pahoillani. Minulla on toinen tehtävä puolelta, eli pyydän, että kollega Rosatti ystävällisesti jatkaa puheenjohtajana loppuosan kokouksessa. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, I'll try and be a bit brief. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan hieman lyhyemmin kuin jotkut näistä puhujista, jotka ovat puhuneet erittäin laajamittaisesti viimeisen kolmen puolen tunnin aikana. Tämä työasiakirja on osittain hyvä ja rahapolitiikan pohja muuttui silloin, kun eurovyöhyke perustettiin, mutta Ähm, veropolitiikka jäi pääasiassa jäsenvaltioiden käsiin. Sitten todettiin, että tässä on kyseessä puisteisto, joka ei ota huomioon tämän päivän todellisuutta. Ja viime vuosien kokemus on osoittanut myöskin tehokkuuden ja euroskeptikkojen näkemys eurovyöhykkeestä oli se, ettei valuutunionia voi olla 17 eri veropoliittisen järjestelmän puitteissa. Ja olemme Dragilta kuulleet, että tässä ei ole kyseessä pelkästään veropolitiikan koordinointi, vaan myös työmarkkinapolitiikan, jopa koulutuspolitiikan koordinointikin on hänen mielestään tärkeää. Kaikkein tärkeintä on tässä minun mielestäni tuon demokratian vajan, vajeen tunnistaminen. Kansalaisilta ei juurikaan koskaan kysytty mitään kansanäänestyksessä. Ja nyt tässä pohditaan jo toisen tasoista koordinointia ja jopa rahoituspuolella demokratiavajetta syntyy yhä enemmän kaikkein huteremmille perusteille. Ja olen huolehtunut siitä, mitä Italiassa tapahtuu, jossa viisi tahtipuolue pyrkii kansanäänestykseen, jotta italialaiset voisivat päättää siitä, että haluavatko he noudattaa niitä sääntöjä, jotka saavat valuutunionin toimimaan. Ja ymmärrän Euroopasta, että me tarvitsemme koordinointia tämänhetkisessä unionissa niin, että kansalaisten täytyy saada päättää, ja suosittelisinkin, että kaikki muut saisivat tehdä tämän päätöksen myös kansanäänestyksen puitteissa. Vasta silloin on olemassa todellista poliittista tahtoa jäsenvaltioiden kanssa siitä, että ne noudattavat välttämättömiä sääntöjä, että eurovyöhyke voi toimia taloudellisena yksikkönä ja näin saattaa joutua tilanteeseen, jossa meillä on 17 jäsentä, yksi jäsen tai ei ketään kansalaisista ei kuitenkaan kysytty ja ennen kuin kansalaisista kysytään, niin vaarana on se, että Euroopan tasolla Euroopan unioni on syntipukkina kaikille niille puutteille, joita kansallisessa taloudessa on. Ja yleisesti ottaen pidetään siinä, että Eurooppa syytetään vaikkapa korkeasta nuorisotyöttömyydestä tai vähäisestä kasvusta. Se osoittaa sen, mikä tilanne on Euroopassa. Me siitä syystä tarvitsemme tätä demokratian vaje-kysymystä, että sitä käsitellään – ja ihmisille todella kerrotaan, mikä vaikutus on sillä, että ollaan mukana valuuttaunionissa vai ei, ja että he voivat päättää siitä, että haluavatko he elää tuossa vyöhykkeessä vai eivät. Sillä jos he eivät halua, niin loogisen ja demokraattisen ratkaisu, niin ehkäpä paras taloudellinen ratkaisu on palata kansallisiin valuuttoihin ja siihen mahdollisuuden devalvoida tai revalvoida sitten valuuttaa taloudellisten suhteiden mukaisesti. Tämä mielestäni on se ongelman ydin, joka meillä on. Ja ennen kuin demokratiavajeeseen puututaan, niin mitään askelta eteenpäin ei tapahdu. Kiitos. Näin on käyty puhelottelon läpi eri poliittisten ryhmien puolelta. Keskustelun päättää esittelemme Pervos Beres. Kiitos kovasti, herra puheenjohtaja vahinko. Sanon puheenjohtajalle näin, että tämä on ihan keskustelun päätteeksi. Anteeksi, ja lyhyesti, koska tulkit... Working overtime. Ollaan jo yli työtä tekemässä. Ah! Tulkit. Voi puhua englanniksikin. Mutta pari minuuttia nyt vielä. Uh, deplore that we have this... Eli hyvä, että tällainen alustava keskustelu nyt käytiin, mutta ikävä, että näin viime metreillä valiokunnassa, kun tämä valiokunnan kaikkein tärkeimpiä tehtäviä tulevina vuosina saada aikaan todellista ohjausta taloudessa Euroopassa, kun sitä tarvitaan useimmat, jotka puhuivat, eivät ole paikallakaan enää. Kaksin keski, kahden kesken sitten katsotaan, mutta kohtilaisuuden nimissä jäin itse tänne, tai kun ne, jotka jäivät tänne, niin voin jotain kommentoida. Ensinnäkin minä muistuttaisin että ei tämä ole mietintö, tämä on työasiakirja, jossa on kysymysmerkki. En minä ole väittänyt mitään. Minä olen vain kertonut tosiasioita liittyen unionin taloudelliseen tilanteeseen, mitä aloitteita puolestaan on täällä tehty tai jossain muualla, jotka ovat edelleen voimassa ja kysymyksiä, joita on tullut esille. En minä ole tässä keskustelua keksinyt joustosta, kuten Hela Luukas vaikutti tarkoittavan. Minä olen vain ottanut tämän sanan, joka on myös YPENin neuvostopäätelmissä mukana. He halusivat keskustelua tästä. Kai sitä sitten tarvitaan, kun ajatellaan taloustilannettakin. Esteri Langehille sanoisin, kun hän oli hyvin avoimin mieli monissa kysymyksissä. Olen samaa mieltä, että keskusteltava on myös maakohtaisista suosituksista. Onko niitä toteutettu? Ovatko kaikki samalla viivalla? Sopii hyvin, että keskustellaan siitä, mitä tulee sitten rakenneuudistuksiin, jotka mainitsin, kuten mainitsi herra Lukke, Lukkekin, ei kun herra Toiler, niin Totta kai olen mielessäni mielelläni mukana siinäkin keskustelussa, ei vain määritellä mikä on rakenneuudistus, vaan myös miten se huomioitaisiin, kun arvioidaan vaikutusta finanssitilanteeseen jossain maassa. Eli varmasti siihen täytyy kyllä palata vielä. Oli mielenkiintoista kuudella herää lukkea myös siinä, että ehkä euroalueen ulkopuolinen kasvu oli mukaan helpompaa tai näytti paremmalta, kun sitä helpotettiin ja sitten toisaalta EKP ehkä ei pidä kiinni reviristään. Eli varmasti siihenkin on paneuduttava vielä tarkemmin. Joka tapauksessa on tunnustettava, että eri mieltä olen hänen kanssaan siinä, kun hän sanoo, että finanssipoliittinen toimivaltaan, ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivaltaa. Tämä on ikään kuin vastuun kaikkia, mitä on kirjoitettu sitten Maastrichtin 121 artikla perussopimuksessa, että jäsenvaltio on sitä mieltä, että tämä on myös yhteistä hyvää. En halua sen pidemmälti puhua olen kuitenkin sitä mieltä, että paljon tällä kysymyksiä tulikin puheenvuorossa esille. Haluaisin vain vastata pariin avoimen kysymykseen. Herra Toireen, joka on lähtenyt, että onko vakaus ajatus ollut tasavertainen puite. Ei se nyt ole ainoa tähdellinen kysymys. Voi olla, että se on yksi niistä, mutta ei ole kyse siitä, että on kyse tasa-arvosta tai yhdenvertaisuudesta. Kyse on myös tehosta ja se, miten tämä parantaa toteutuu kaikkien kannalta, unionin ja euroalueen kannalta. Lisäksi todettiin, että moni jäsenvaltio on jo paljon saanut aikaan, eli samoja sääntöjä pitäisi noudattaa kaikkialla, mutta sitten kun tajuaa, että sääntöjä on noudatettu tuloksia, jotka eivät miellytä, niin ehkä voi ajatella sitten toisenkin. Lopuksi, mitä tulee joihinkin kysymyksiin, joita täällä esiteltiin, pitäisikö tarkastella joustoa vai mennä suoraan tarkistukseen. Katsotaanpa ensin, missä on liikkumavaraa, missä on joustamisvaraa, eikä mikään estä meitä miettimästä muita vaihtoehtoja, jos niin halutaan. Varmasti komissiokin voi näitä mahdollisuuksia tiirailla, kun laativat kertomuksensa ja sen julkaisevat 14. päivä joulukuuta. Valitettavasti tässä vaiheessa siinä se. Toivon, että hyvää yhteistyötä kaikkien varojen kesken syntyy ja muidenkin kollegojen kanssa tässä hyvin tärkeässä keskustelussa. Kiitos. Kiitoksia kovasti tässä loppukommentista. On vahinko, että jotkut varjot jo katosivat ennen, ennen tätä yhteenvetoa, mutta kuitenkin kokous on nyt päättymässä. Kertoisin, että valiokunnan on järjestämässä useita tapahtumia myös tämän mietinnön yhteydessä. Meillä on myös työpaja ulkoisten asiantuntijoiden kanssa, komission kanssa ja keskustelu ja täysistunnossa komission kanssa. Julkinen kuuleminenkin mukana on korkean tason asiantuntija-aikataulu. On vielä päättämättä. Se päätetään lähitulevaisuudessa. Kiitoksia, kokous päättyy.